So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch die Plätze einzunehmen. No niin, hyvät kollegat, istuutukaapa. In ungewohnter Atmosphäre stimmen wir heute ab. In Hyvin erikoisessa ympäristössä äänestämme tällaisessa maneesissa, jossa yleensä järjestämme kolmikantaneuvottelut, äh, tai kolmannen käsittelyn neuvottelut, mutta huomenna keskustelemme koordinaattorin kokouksessa tässä vielä, koska en kyllä ymmärrä, miksi suurin lainsäädäntävä valiokunta joutuu tyhjentämään salinsa kuulemisen takia ja vielä päivänä, jolloin tänne tulee kolme ministeriä. Kyllä hallinnon täytyy vähän vielä perustella, että miksi näin on. Joka tapauksessa meidän täytyy jatkaa töitämme ja aloitamme, nimittäin CITES-sopimuksen osapuolten 16 konferenssiin valmisteluun liittyvä päätöslauselmaesitys, suullinen tarkistus 1, ja tähän kuuluu vielä kappale 9. Tämä on otettu tähän mukaan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Meillä on tarkistus 22 kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten menemme toiseen osaan. Tarkistuksessa 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää Tämä ei nyt ole selvää. Meidän täytyy tarkistaa tämä koneellisesti. Osa 2 tarkistuksesta 22. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 23 puolesta, 16 vastaan, Toinen osa tarkistusta 22 hyväksytty. 24 sitten puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä ei ole selvää. Tarkistetaan koneäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 raukeaa. Sitten menemme 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestää enää SND-ryhmä. Muut ryhtyvät lakkoilemaan. Sitten suullinen tarkistus, tarkistuksen 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty varmaan, mutta tarkistetaan tämä suullinen tarkistus vielä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 27 puolesta, 27 puolesta 22 vastaan. Sitten 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 siitä ei äänestetä. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta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 vastaan, tyhjää, hyväksytty 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta 22 vastaan hyväksytty. 13 kohta kohdalta äänestyksenä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme tarkistuksen 14 puolesta vastaan Ty- toinen osa raukeaa tästä 13. Siksi äänestämme nyt tarkistuksesta 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 raukeaa, 16. No tarkistetaan 15 koneäänestyksenä. 15. 15. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta, 23 vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus 16 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 17 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 19 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 21 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty ja sitten lopuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 56 puolesta, ei tyhjiä eikä vastaääniä. Sydämelliset onnittelut tämän päätöslauselman esittelijöille. Wir kommen jetzt zum Bericht. Sitten menemme Rivasin mietintöön. Wir starten. Aloitamme nyt tästä mietinnästä. Oikeusperustaa tulisi muuttaa tarkistuksessa kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten mennään tarkistukseen 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 14 puolesta vastaan tyhjää 14 tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta 27 vastaan hyväksytty siis. Sitten 54 suullisella ö, tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Itre 13 raukeaa, 18 Itre 14 ovat identtiset, äänestetään yhdessä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 67 puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneäänestyksenä. 67 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta, 36 vastaan, hylätty siis. Konsolidoitu tarkistus 7. Konsolidoitu tarkistus 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten konsolidoitu tarkistus 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itra 30 raukeaa, Itra 17 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan ITRE 18 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta 40 vastaan, hylätty selkeästi. Sitten 73 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kuka huusi täällä, että pitää tarkistaa? Mehän vielä äänestimme, eihän silloin voi jo pyytää tarkistamista. Itra 19 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. 75 puolesta. 75 puolesta. Vastaan. Hyvä on hylätty. Itre 21 siitä ei äänestetä. Sitten konsolidoitu tarkistus 9 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Itre 22 raukeaa. Sitten seuraavaksi 30 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 toinen osa vedetty pois. 85 ja 32 kolmas osa yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 neljäsosa vedetty pois, 86 raukeaa, 87 raukeaa, 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä ei nyt ole ihan selvää. Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta, 29 vastaan. 34 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37, 38 vedetty pois. 89 ja 90 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja no sitten Jorantosan kappale tarkistus kolme puolesta. Ah, halutaan, että tarkistetaan 39, tarkistetaan koneäänestyksen, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy.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 Tarkistus 7 vetty pois, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole ihan selvää. Tarkistetaan koneäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 vastaan 28 vastaan kaksi tyhjää. Sitten Itre 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Itre 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten lopuäänestys näin muutetusta ehdotuksesta. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 64 ääntä puolesta. Ja sitten äänestämme loppuäänestyksenä tästä lainsäädäntöpäätöslauselman luonnoksesta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Yksi vasta-ääni. Tämä hyväksyttiin. Paljon kiitoksia. Ja onnittelut esittelijälle. Dann kommen wir jetzt zum... This was it. Tämä olikin kinkkinen. Wir stimmen dann ab über den Bericht. Ja sitten äänestämme äh, äh, Rossin mietinnöstä y- ykkösestä ei äänestetä. Äh, sitä ei voida hyväksyä sitten viisi puolesta. Vastaan. hyväksytty. Sitten 42 puolesta vastaan hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kollega Roth Berend tänä aamuna hermostui kollega Schnellhartin, kun hän puhui täällä. Nyt minun täytyy palaut- lähettää tuo kritiikki takaisin lähteelle. No sitten vetoomusvaliokunta kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty peti kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole aivan selvää. Tarkistetaan tämä sähköisesti. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytti 32 vastaan 29. 47 puolesta Vastaan. Tyhjää. Samalla enemmistöllä hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 52 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 53 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 54 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 55 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 56 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 57 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 58, 9 ja 60 raukeavat, 61 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 60 Peti 6b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole aivan selvä. Tarkistetaan koneäänestyksenä 65. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy.

tyhjää, hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää, puol- hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 77 77 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Miksi mä äänestä yhtenä ryhmänä? 78 raukeaa. Ei siitä meidän äänestettävää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 raukea 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82, 83 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 raukeaa. Peti 4 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 8, 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole aivan selvää tarkastetaan koneäänestyksenä. Tarkistus 98. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 99 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 100 puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä ei käy ilmi. Tarkistetaan koneäänestyksenä. 100. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta 29 vastaan hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 1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 vastaan tyhjää hyväksytty. 111 on vedetty pois, 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Peti 10 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 117 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 118 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 119 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Peti 5 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Peti kahdeksan puolesta. Ai sitä ei hyväksytty. No tarkistetaanpa koneäänestyksenä. Peti viisi. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta, 39 vastaa. Edustaja Sommer on oikeassa. No voi. Peti kahdeksan. Peti kahdeksan nyt puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan tämäkin koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Schnellhardt ei ole oikeassa. Se on hyväksytty. Hyväksyttiin. Peti 9 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta. 20 äh, raukeaa, 21 äh, ja 22 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 raukeaa, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan vastaan. Tämä ei nyt ollut ihan selvä juttu. Ja tarkistetaanpa tarkistus 41 koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Sitten koneäänestyksenä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 63 puolesta. Karl Heitz Florence pyytää puheenvuoron. Puheenjohtaja, nyt mietintä sai uudet kasvot ja tähän ei enää sovi tämä selitys, jonka alkuperäinen esittelijä laati. Pyytäisin valiokunnalta, että se salisi minun luonnostella tekstin, joka olisi samansuuntainen kuin se, mistä juuri äänestettiin. Vielen Dank nochmal. Paljon kiitoksia tästä huomiosta. Esittelijän täytyy muokata perusteluosaa. Jos hän ei sitä tee, niin sitten se poistetaan kokonaan. Hyvä. Sitten jatketaan. Wir kommen jetzt zum Bericht. Nyt tulemme Liotardin mietintöön ja aloitammekin välittömästi konsolidolla tarkistuksella yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten hyppäämme tarkistukseen 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emple yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten konsolidoitu 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 3b uusi, tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 toinen osa puolesta vastaan tyhjää ei täysin selvää. 38 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 suurisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tarkistus 51, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten konsolidoitu 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 suullisella tarkistuksella kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aa, se olikin vain yksi osa. No sitten kohta 6b uusi, tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Empel 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 14 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Empel 2 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 100 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 15, konsolidoitu 15, puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 118 ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 118 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvää. 110 koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 111 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 129 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Empele 15 puolesta, hyvä, tarkistetaan 129 koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. S ja D yksi ääni liikaa, No niin. Äänestys on päättynyt. 32, 26, 5 tyhjää, näin hyväksytty. Nyt, nyt Empel 15. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Empel 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Näin sitten Empel 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No 19 suullisella tarkistuksella esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 31 empel puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta ja kolme yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä ja viisi yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys, kuten tavallista koneäänestyksellä, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 62 puolesta, yksi tyhjää. Onnittelut Rova Liotardille. Thank you very much. And now we have endocrine disruptors. So you're okay. <coughs> Dann kommen wir zum Initiativbericht. Ja nyt Osa Westlundin aloitemietintö ihmisten terveydensuojelun hormonallisilta haitta-aineilta konsolidoitu 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten konsolidoitu kaksi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 48 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty. Konsolidoitu neljä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 70 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 70. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Konsolidoitu kuusi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan. Tyhjää hyvä hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin 86 raukeaa, 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tätä tarkistetaan 88 koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 94 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Konsolidoitu 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Konsolidoitu 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 109 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 110 vielä kerran. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty samalla enemmistöllä 34-27, kuten aiemmat. 111 puolesta vastaan tyhjää Tämä ei ollut selvää. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja nyt konsolidoitu kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 täytyy näyttää 156 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta. Vastaan, tyhjä hyväksytty. Ja sitten, jo tarkistus yksi vedetty pois, tarkistus kaksi anteeksi, tarkistukseen kolme puolesta, vastaan, tyhjä, tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan kolme. Varmuuden vuoksi en ole varma. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt selkeästi hyväksytty. Die Kollege Klaas meint, einige schlafen ein. Kollega Klaas sanoi, että jotkut ovat nukahtamassa, joten hiukan vauhtia lisää. Neljä puolesta vastaan. Nyt kolme henkilöä osallistui äänestykseen, joten kokeillaanpa vielä kerran. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvä. Tarkistetaan. 21 koneäänestyksellä äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? kaikki äänestäjät on päättynyt hylätty. Sitten 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Tarkistetaan 27 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 35. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 37. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten koneäänestys, loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 55 puolesta, 6 vastaan, yksi tyhjää. Onnittelut Oosa Veslundille. jetzt No niin, ja sitten äänestämme vastuuvapaudesta virastoille. Ja tässä täällä on esittelijä Jutta Hauk, tarkistus yksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. Tarkistus kaksi, jossa on suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 53 ääntä puolesta, neljä vastaan. Tämä on hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme vastuuvapaudesta 2011 pääluokka 3. Ja tässäkin Jutta Hauk on pysyvä esittelijämme tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi. Ai, meidän pitäisi tarkistaa tämä. Tarkistus yksi. Voimme tehdä sen. Äänestys alkaa. Tarkistus yksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kuusi puolesta, 55 vastaan, hylätty ihan selvästi. Sitten tarkistus kaksi. Kohta kohdalta äänestyksenä ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty myöskin. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 52 puolesta, 7 vastaan hyväksytty. Kiitokset Jutta Haukille. Ja nyt vielä kerran Jutta Hauk ja tällä kertaa ECDC. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 55 puolesta 5 vastaan. Ei tyhjää ääniä. Kiitoksia Jutta Hauk. Ja sitten Euroopan kemikaalivirasto, myöskin Jutta Haukin vastuuvapausmietintö. Tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. No, tarkistetaan. Tarkistus yksi koneäänestyksenä. Tätä pyydetään. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta 25 vastaan. Tarkistus 2 suullisella tarkistuksella esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 53 puolesta ja neljä vasta ääntä hyväksytty. Seuraavaksi Euroopan ympäristökeskus, vastuuvapaus 2011, tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 3 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 4 puolesta suullisella tarkistuksella puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty, yksitoista puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten loppuäänestys. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan vasta ääntä ja 54 puoltoääntä. Seuraavaksi EFSA. En, äh, tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme. Kohta kohdalta äänestyksenä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kuusi suullisella tarkistuksella esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 46 puolesta 14 vastaan. Ja lopuksi Euroopan lääkevirasto, tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puole suullisilla tarkistuksilla esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväks, hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 52 puolesta 8 vastaan. Hyväksytty siis. So, Kollegen und Kollegen, vielen. No niin, hyvät kollegat. Paljon kiitoksia. Nyt jatkamme. Nimittäin kohta 19. Se on Karl Schlüterin mietintö ja tässä nyt haluaisin antaa esittelijälle hetki pieni. When is the minister coming? Five. o'clock. Five. Five. Yes. Is the minister coming at five? So, alle, die an der... No niin, kaikki ne, jotka haluavat osallistua keskusteluun, keskusteluun alusten kierrätyksestä. Ovat tervetulleita ne muut, joilla on jotain muuta tekemistä. Voivat lähteä sitten kello 17 tulee ympäristöministeri tänne. Eli nyt käsittelemme ensin Karl Schlüterin mietinnön ja Karilla on nyt puheenvuoro. Ole hyvä. Ei teidän kaikkien tarvitse lähteä. Tämä on mielenkiintoinen asia, Tämä on laivojen romutusta ja kierrättämistä koskeva direktiivi. Suunnilleen osa ihmisistä, joilla on aluksi edes viittaa tässä lainsäädännöstä, jota meillä on tässä tarkoituksena on saada ihmiset noudattamaan lakia, mikä on sinänsä hyvä ehdotus, koska kyllä se on hyvästä laista, jota me nyt suunnittelemme. Can I have... Anteeksi herra Schlüter, voisinko saada hiukan hiljaisuutta tänne saliin? ne, joiden täytyy lähteä, niin pyytäisin, että lähtisitte nopeasti, jotta voimme jatkaa tätä kokousta. Kiitoksia. Excuse me. <laughs> Anteeksi. No niin, edustaja Slyter, teillä on puheenvuoro. It's not exciting enough, but it's... Tuot piirit valitti, että tämä ei ole riittävän jännittävä, mutta kyllä tämä on erittäin jännittävä aihe. Meillä on mitään sellainen tilanne, jossa ihmiset, siksi että me nyt hoida jätteitämme oikealla tavalla. Ihmiset kuolevat, sitä sairastuvat meidän jätteisiin. Meillä on myrkyllisiä jätteitä, jotka päätyvät väärin paikkoihin ja ympäristöön. Meillä on massiivinen kustannusten ulkoistaminen käynnissä niin, että vain saadaan hiukan lisävoittoa. Me olemme kieltäneet tämän vuodesta nyt jo 14-15 vuotta sitten. Kysymys on Baselin sopimuksesta, ja laivoissa on aina riittävästi myrkyllisaineita niin, että niitä voidaan pitää myrkyllisenä jätteenä. Kuitenkaan säännöt eivät toimi, joten tilanne on todella hirveä. Nyt me olemme käyneet yhden keskustelun tästä aiheesta, ja enemmistö ryhmistä on halukas löytämään hyvän tavan saada alusten kierrättämisen toimimaan paremmin – Enemmistöryhmistä on tehnyt tarkistuksia, jossa suuntana on se, että saadaan aikaan jonkinlainen rahoitusmekanismi, joka saisi ihmiset seuraamaan lakia. Meillä oli ensimmäinen varjoesittelyiden kokous, eikä ollut helppo löytää sellaista rahoitusmekanismia, josta kaikki voisivat olla yhtä mieltä. Kuitenkin voidaan todeta, että komission ehdotus on sellainen, että enemmistön mielestä se ei ole riittävä. Ja me on enemmistön piirissä myös aikomuksena välttää alusten ulosliputusta. Ja on myöskin joitakin oikeudellisia kysymyksiä. Siksi olemme kysyneet oikeusyksiköltä näitä kysymyksiä ja pyytäneet vastauksia niin. Ja yksi kysymys oli, että, että se mitä me teemme, ajatellen meillä on olemassa jätteiden vientikielto, miten tähän voitaisiin tehdä oikeudellisesti poikkeuksia. Ja oikeusyksikkö antoi vastauksen, joka kun tavallista on luottamuksellinen, joten en tiedä miten paljon siitä voin kertoa, mutta meidän pitäisi pyytää heitä ottamaan esille joitakin asioita, mutta pääjohtopäätös on se, että mitä tehdään on laillista, koska Baselin kielon tarkoituksena oli pitkälti välttää jätteen epätyydyttävä käsittely köyhemmissä maissa. Ja jos varmistetaan, että jätteen olosuhteet ovat hyväksyttävät, silloin poikkeuksia, joita tehdään, joilla pyritään näyttämään Hongkongin kriteerit, on hyväksyttävä. Olisi hyödyllistä, jos oikeudellinen yksikkö hiukan valistaisi meitä tarkistuksesta, että tämä piti poistaa kohdasta 29 mikä on tämän erityisen poikkeuksen poistamisen syy ja minun muokattu poikkeuksen, jos nähtäisiin jokin alukset jätteenä niin, että se nähtäisi ennen kuin lähtevät eu alueelta, että ne ovat jätteitä. Haluaisin kysyä puheenjohtajalta, voisiko oikeusiksi vastata, mitä ovat oikeut, seuraukset sitä, että poistetaan kohta 29, artikla 29 sellaisenaan? Sitten toinen kysymys on, että vaikka me olisimme kaikki yhtä mieltä tällaista rahoitusvälineestä, mitä tapahtuu EUn lippusta, lipunakumista laivoista, jos meillä on mekanismia, Miten, tuleeko mekanismi olemaan sen, että se maks, silloin maksetaan vain, jos alueet romutetaan Euroopassa, tai onko tällainen rahoitusväline mahdollinen kaikkialla maailmassa. Miten me käsittelemme tätä kysymystä ja se, miten me hoidamme sen, se liittyy myös siihen, miten me hoidamme ja sen, onko meillä rahasto vai onko meillä jonkinlainen vakuutusjärjestelmä, koska me pyydämme kaikkia maksamaan. Ja jos maksamme vain siinä tapauksessa, että rahat alukset muutetaan Euroopassa, sillä saattaa olla oikeudellisia seuraamuksia. Mutta jos me löydämme laillisen tavan hoitaa asiaan, eli vain eurooppalaiset alukset joutuisivat maksamaan, silloin meillä on riski siitä, että alukset ulosliputetaan. Ja vaikka me löytäisimme tavan, jolla kaikki maksaisivat ja joka olisi laillinen, ja silti kuitenkin annettaisiin rahoja vain eurooppalaisille, silloin tämä rahoitusmekanismi olisi huomattavasti kalliimpi, koska kustannusero, joka pitäisi kattaa, koska kaikissa näissä rahoitussuunnitelmissa olennaista on se, että pyritään tekemään äh, vähemmän kannattavaksi se, että toimitaan laittamalla tavalla ja kannattavammaksi se, että toimitaan oikealla tavalla. Jos me nyt edistämme romuttamista Euroopassa, silloin tämä rahasto- tai rahoitusmekanismi olisi huomattavasti kalliimpi. Toinen vaihtoehto on sitten se, että kaikko OECD olisi mukana. Silloin kustannukset olisivat alhaisemmat tai sitten meidän voi olla maailmanlaajuinen järjestelmä, joka loisi standardit, mutta silloin se ei vaikuttaisi eurooppalaisiin työpaikkoihin sillä tavoin kuin jotkin ryhmät ja varjostelijat haluavat joten pitäisi löytää hyvä tasapaino kaikkien kustannusten välillä ja sisäisten vaikutusten välillä. Ja yksi vaihtoehto on sitten kattaa todellinen kustannusero, joka liittyy rummetallin arvoon ja siihen, mitä maksetaan, jos maksetaan tämä kustannusero, mutta tämähän liittyy kustannuskysymyksiä ja siihen, mikä on hyväksyttävä maksu ja rahastosta tai vakuutuksesta. Nämä hintarot ovat hyvin suuria. Alus on aina rahan arvoinen elämänsä lopussa, koska siinä on paljon metallia. Mutta se, mitä saa hintana, on hyvin erilaista. Jos on alipalkattuja työntekijöitä ja huonot olosuhteet, eikä käsitellä jätteitä vakavalla tavalla, rahasta saa, aluksessa, aluksessa saa paljon rahaa, silloin ne rantautetaan. Jos haluaa kunnolliset olosuhteet, joissa työntekijät on kunnolla maksettuja, silloin täytyy maksaa huomattavasti enemmän aluksen purkamisesta ja silloin saa myöskin omistajana vähemmän rahaa, mikä merkitsee sitä, että ero on huomattava. Se voi olla jopa 300-200 euroa tonnia kohti, jos ajatellaan sitä, mitä eurooppalainen romuttaja maksaa verrattuna vaikka bangladesilaiseen. Sitten on vielä mahdollisuuksia, jos halutaan maailmanlaajuinen järjestelmä, että Bangladesh, Pakistan, Intia voisivat täyttää standardit. Yksi ehdotus olisi tällaiset kelluvat romuttamot, jolloin voitaisiin hoitaa asiat paikan päällä kunnolla ja olla silti kustannustehokkaita. Meidän pitäisi olla avoimena siitä, minkälaisia laitteita voitaisiin laittaa eurooppalaiselle listalle. Eurooppalainen lista toteaisi, mitkä laitokset täyttävät meidän kriteerimme sen suhteen, mikä on hyvä ympäristöystävällinen tapa romuttaa, samaan aikaan kuitenkin suojelee myös työntekijöitä. Mikä maa tahansa, joka voi saavuttaa nämä standardit, voisi olla oikeutettu saamaan tukea silloin, että saada voit maksaa tukea silloin, kun näitä ympäristökustannuksia eh, tai kustannuksia asettaisi ympäristömaksettavaksi eikä siirrettäisi köyhempien maiden maksettavaksi. Meillä on pitkä läyräkitämä historia, pelkästään minun maallani, vaan monilla muillakin mailla. Minun maani 60 luvulla oli laivarakentaja enää. Se ei ole kilpailukykyinen ja se on menettänyt paljon laivarakennusteollisuutta. Minun maassani investoitiin miljardeja laivarakentamiseen, Emme silti onnistu olemaan kilpailukykyisiä. Nyt meillä on sellainen tilanne, jossa 1,5 prosenttia tonnistosta maailmanlaajuisesti rakennetaan Euroopassa. X, anteeksi, 2,5 prosenttia, koska meillä on joitakin erityisiä ylellisyystyöpaikkoja, joissa miksi risteilijöiden osalta markkinaosuudet ovat vielä huomattavia. 95 prosenttia on aluksista rakennetaan Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Japanissa. Kuitenkin meillä siis edelleen on tätä romuttamiskapasiteettia Euroopassa, ja olisin halukas pohtimaan sitä, miten hyvällä tavalla voitaisiin säilyttää ne edelleen, niin että ne, se ei maksaisi huomattavasti rahaa ja että se olisi laillista. Pääprioriteetti on kuitenkin saada aikaan turvallinen ja asianmukainen romuttamismenettely. Alukset, jotka eivät ole EU-alueelta. Minun ehdotukseni, minun alkuperäinen Pitulukseni oli sellainen, että olisi ollut rahasto. Sen etu olisi ollut, että se vähentää petoksen vaaraa, ulosliputtamisen vaaraa. Se oli hallinnollisesti raskas ja se on aika helppo saada toimintaan, ja se on toiminnassa välittömästi. Haitta olisi siis se, että sillä ei olisi huomattavaa vaikutusta aluksiin, jotka eivät ole EU-lipun alla, paitsi että se voisi olla kimmoke ulosliputtamisen. Siksi Chris Davis ja liberaalit tekivät ehdotuksen, että olisi jonkinlainen yhdistetty menet järjestelmä, jossa olisi jonkinlaisia rahoituksellisia takuita, jotka puhuvat vaku- vakuutuksista, niin, että voitaisiin saada aikaan parempaa romutusta ja voitaisiin vaikuttaa tähän käytäntöön. On kuitenkin vaikea katsoa, minkälaisia standardeja voitaisiin asettaa OECD-maihin, koska niitä kaikkia eivät kata, koske kuitenkaan Baselin yleissopimuksen määräyksiä, joten meillä on vaikeuksia siinä. Meillä kuitenkin on huomattava ongelma markkinoilla, ja haluaisin sanoa, että mikä tahansa mekanismi, joka meillä on, sen ei tule olla kimmoke ulosliputtamiseen. Mitä minä nyt sitten pohdin, minkä, mihin ympärille kompromissin perustuisivat, olisi vaihtoehto, jossa meillä edelleen olisi rahasto, ja olisi pakollista, että EU-alukset maksaisivat satamaksun tähän varasto, rahastoon, mutta olisi kuitenkin vaikea kolmannen maan alukselle, joka tulisi Eurooppaan, että että me asettaisimme vaatimuksen täydellisestä rahoituksesta vakuudesta silloin, kun se tulee vain yhden kerran Eurooppaan. Meillä olisi hyvin vaikea perustella tätä kansainvälisesti. Olen siis valmis ottamaan esille vaihtoehdon kolmansien maiden aluksille, että kun ne tulevat Eurooppaan, joko ne osoittavat todistuksen rahoituksesta takuusta, esimerkiksi jos katsovat, että tämä on hyvä ajatus, jos ne tulevat tänne useamman kerran ja on kalliimpaa maksaa satoa maksuja, tai jos niillä on muita markkinointisyitä tehdä niin, tai että he maksavat maksun, mutta tulevat satamaan. Tämä vaihtoehto voitaisiin jättää näille aluksille. Tämä voisi helpottaa oikeudellisia ongelmia. Se antaisi kolmansien maiden aluksille mahdollisuuden, eikä se johtaisi ulosliputtamiseen, joten jokin, mikä perustuisi tällaiseen, voisi ratkaisu. Ja kansalaisjärjestöt ovat äskeittäin tekivät hyvän selvityksen jossa todettiin kielteisen vaikutuksen rahoituksella, joka meni tällaiseen vakuutustakuuvaihtoehdon suuntaan. Ja voimme parantaa nykyehdotuksen näissä vakuutusohjelmissa tai rahoitustakuurahastoissa. Ja voisimme ehkä ottaa sieltä joitakin malleja ja pyrkiä optimoimaan näiltä osin tätä osaa ehdotuksesta. Minusta meidän pitäisi myös selkeyttää siksi, että Prodin ehdotuksessa meillä oli ajatus siitä, että olisi vakuutus, mutta vakuutussanan käyttäminen voi olla hiukan sekaannuttavaa tässä tällaisessa yhteydessä, koska joskin tarkoituksessakin mainittiin se, että jos viitataan direktiiviin 2009-20 koskee vakuutuksesta syntyvää vastuuta, silloin on tärkeää, että vakuuta jotain, jotain sellaista vastaan, minkä ei tuota tapahtuvan, mutta tässä me haluamme kattaa jonkin sellaisen, mikä me haluamme tapahtuvan. Joten logiikka on toisenlainen, niin ehkä komissio voisi myös kommentoida, miten, miten logiikka, joka 2020 viitauksessa koskee eh, epätervettä eh, alustaromuttamista, eh, en tiedä, pitäisikö viittaa johonkin muuhun kuin tähän direktiiviin, koska logiikka on erilainen minun mielestäni, mutta komissio voisi vastata tähän kysymykseen, mitä se ajattelee asiasta. Ja nyt, nyt haluaisin kuulla myöskin varjoesittelijöitä ja alan sitten luonnostella kompromisseja, pitää niissä mukana tällaisen rahoituksen takuun tai rahoituksellisen välineen. Kuitenkin tällä hetkellä minä olisin valmis yhdistämään, yhdistämään rahasto ja takuu ajatuksen kolmansien maiden alusten osalta myöskin pitää tämän rahaston yllä edelleen Euroopan unionin aluksia varten. Mutta meillä täytyy olla paras, parhaiten toimiva vaihtoehto, koska yksi huolena, joka tähän liittyy, on avoimuus petokselle tai mutkikkuus, kun alus vaihtaa, alus vaihtaa omistajaa, minkälaisia vakuita olisi ja vaatimuksia olisi koskevat uuteen omistajan tai vapautuisiko Rahastavastuusta, jos omistaja vaihtuu, mitä seurauksia sillä olisi. Tiedän, että tähän liittyy huomattavia intressejä, intressejä siihen, että sanan väline, joka viime kädessä ei saattaisi eurooppalaisia romuttajia huonoon asemaan, vaan pitäisi saada mekanisminsa niiden kilpailukyky paranisi. Tämä on monien huolenaihe ja se on asia, jota pitää myös käsitellä. Joten kuuntelen keskustelua mielelläni. Kiitos. Niin, oli myöskin tämä tilanne, niin puheenjohtajavaltion edustajat ovat hyvin rakentavia asiassa. Meidän pitäisi pyrkiä hoitamaan tämä asia nopeasti, koska Irlanti puheenjohtajavaltiona on todella innostunut, kiinnostunut löytämään hyvän ratkaisun tähän ongelmaan, joten tätä tilaisuutta tulisi käyttää hyväksi. Vielen Dank, Karl Schlüter. Und dann möchte ich dem rechts. Kiitoksia Karl Schlüter. Ja sitten haluaisin antaa oikeudelliselle yksikölle puheenvuoron. Siellä on Luca Bisaccio paikalla. Teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman. Um, just very briefly in reply to the... Kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhyesti näihin kysymyksiin, joita esitettiin. Eli kysymys on se, että mitkä olisivat oikeudelliset vaikutukset, jos tämä artikla 89 otettaisiin pois asetuksesta. Artikla 89 on se kohta, jossa katetaan nämä alukset, joita katetaan tällä, tälle. Eli tämän kyseessä on se, että halu, tai kysymys on se, että haluammeko Baselin järjestelmä vai Hongkongin järjestelmä. Tämä on hyvin monimutkainen asia, mutta ensi virkauksella sanoisin, että meillä on kaksi suurinta vaikutusta. Ensinnäkin oikeusvarmuuskysymys, koska tässä on kahden tyyppisiä sääntöjä ja teoriassa näitä molempia sovelletaan aluksiin ja niiden purkamiseen ja tähän jätedirektiiviin ja myöskin kaikenlaisiin vahingollisiin jätteisiin. Ja sitten tämä alusten kierrätysasetus, joka sitten sovelletaan erityisesti aluksiin. Ja jos ei ole minkälaisia säännöksiä, joissa määritellään, että mitä järjestelmää käytetään mihinkin, niin silloin tämä ei olisi oikeudellisesti selvä, että meneekö toinen väline toisen ikään kuin yli vai sovelletaanko molempia. Eli tämä on tällainen avoin kysymys, joka on hyvin oikeudellinen luonteeltaan ja sitä pitää, se pitää ottaa huomioon ja se pitää ratkaista jollakin tavalla. Sitten toinen vaikutus, jonka näen, liittyy tämän koko menetelmän tarkoituksen. Minä ymmärrän niin, että Hongkongin sopimus ja tämä ehdotus asetukseksi, jo, joka on esitetty, tarkoitus on tehdä tai järjestää järjestelmä aluksille, jota sitten sovellettaisiin vaihtoehtona Baselin järjestelmälle. Ja tämä johtuu niistä ongelmista, joita Baselin järjestelmän täytäntöönpannossa on EUn osalta, kun ajatellaan valvontaa ja täytäntöönpanoja ja niin edelleen. Ja sitten Baselin sopimuksen osapuolet, kun ne kutsuivat IMOon tai pyysivät IMOlta laatimaan tiettyjä säännöksiä alusten kierrättämiseksi, niin he ovat usean kertaan sanoneet, että ei pitäisi olla päällekkäisyyksiä tästä samasta asiasta. Eli tämä tarko- vaikuttaa siltä, että nämä välineet olisivat ikään kuin vaihtoehtoisia keskenään. Ja ymmärrän niin, että jo vaikkakin tätä Baselin ja Hongkongin sopimusta yhtäaikaisesti tai rinnakkain sovellettaisiin, niin silloin kun mahdollista ihan oikeudellisilta pohjalta, tämä veisi meidät takaisin ikään kuin status quo-asemaan. Ja siksi ongelmat, joita tällä hetkellä on olemassa Baselin järjestelmän soveltamisessa, ne, ne ovat edelleen olemassa. Eli tämän koko toiminnan tarkoituksena sin, tarkoituksena, että ehdotetaan tällaista alusten kierrätysasetusta. Tämä ikään kuin vesitettäisiin, koska meillä olisi edelleen sama ongelmallinen tilanne. Eli tämä on minun alustava kantani tähän asiaan. Kiitos. Vielen Dank und dann steigen wir ein in die Runde der Kiitoksia sitten varjoesittelijät ja ensimmäisenä saa puheenvuoron kollega Christopher Fielner. Thank you very much. Uh... Kiitoksia oikein paljon. Meillä on ongelma. Me kaikki varmaan olemme samaa mieltä siitä. Meillä on ongelma, mitä tulee laivojen purkamiseen ja eh, sitten koko maailmanlaajuisena vastauksena meillä oli tämä Hongkongin yleissopimus. Sitten tämä kysymys, tämä perusehdotus komissiolta, se ei ollut se iso ratkaisu, se on totta. Mutta sitten herra Slyter ja monet kollegat ovat sitä mieltä, että Hongkongin yleissopimus ei riitä, koska siinä on liian paljon reikiä. Se on vähän niin kuin tuollainen mm, sveitsiläinen juusto, enemmän reikiä kuin juustoa. Mutta tämä haaste minulle tässä piilee siinä, että näin varmaan onkin. Hongkongin yleissopimus ei ehkä riitä. On hyvin vaikea tietää sitä ennen kuin sitä on täytäntöön, mutta ehkä se ei riitä. No, sitten tällä hetkellä meillä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Joko perustetaan rahasto tai sitten tällainen vakuutusmalli. Mielestäni on hyvin vaikea valita näiden kahden välillä nämä ehdotukset, jotka tulevat kollegoilta. Koska rehellisesti sanoen, jos ottaa huomioon, kuinka paljon aikaa olemme käyttäneet tähän ja kuulleet ja järjestäneet kuulemisia ja kuulleet asiantuntijoita, emme vieläkään ole päässeet ratkaisuun. Tässä täytyy nyt valita kahden hyvin erilaisen menetelmän väliltä. Sen jälkeen, kun olemme päättäneet, haluammeko rahaston vai jonkinlaisen vakuutusjärjestelmän, niin sitten meidän täytyy ensin päättää, että kuka siihen maksaa, millaisten laivojen siihen on maksettava? Kaikkien EU-lipun alla kulkevien vai kaikkien? Ja sitten minun näkökulmastani on erittäin tärkeää, että tämä harmonisoidaan myöskin sen mukaan, että kuka sitten siitä rahastosta voi hyötyä tai vakuutuksesta. Kaasin kirjallisessa ehdotuksessa näin, että kaikkien maailman laivojen on maksettava sinne, mutta vain EUn lipun alla olevien laivojen voivat hyötyä siitä. Minusta tämä on ongelmallinen yksi, siinä on monta ongelmaa, mutta yksi selkeä on se, että meillä on jo muutamia konflikteja kumppaniemme kanssa maailmanlaajuisesti, maailmanlaajuisesta liikenteestä ja niin poispäin. Joten mitä ikinä teemmekin, meidän täytyy olla johdonmukaisia. Ne, jotka maksavat, niiden tulisi pystyä hyötymään tästä jollain harmonisoidulla tavalla. Sen pitäisi myös, kuten Karkin mainitsi, tässä tämä ulosliputus pitää olla mukana. Jos me sanomme pelkästään EU-liput, niin sitten näen vaarana tämän ulosliputuksen. Jos ymmärsin herra Prodin ehdotuksen ja herra Davisin ehdotuksen oikein, niin se saa kyllä sympatiamme niin enemmän, koska se vastaa paremmin tähän kysymykseen. Ja viimeisenä meidän täytyy myöskin miettiä mitkä laitokset maailmassa saavat purkaa näitä laivoja? Ainoastaan EUn laitokset vai OECDn laitokset vai mikä tahansa laitos, joka noudattaa ympäristömääräyksiä? Minä pitäisin sitä parhaimpana ehdotuksena. Vaikka tämä ensimmäinen kysymys onkin vielä selvittämättä, niin minulla on vieläkin ongelma tässä, nimittäin vaikutusten arviointi. Me emme ole kovinkaan hyviä vaikutusten arvioinnissa, mutta mitä seurauksia tällä todellakin on? Mitä seurauksia siinä on, jos otan tämän suunnan tai tuon suunnan? Ja Karl sanoi, että me saimme juuri tämän kansalaisjärjestöjen raportin, jossa on uusia ehdotuksia. Me katsomme sitä hyvää, mutta pysähdytään nyt hetkeksi. En minä ole nyt valmis neuvottelemaan ja kirjoittamaan tekstiä siltä pohjalta, että meillä on uusi kansalaisjärjestöjen kertomus. Minulla on nyt valitettavasti sellainen tunne vatsan pohjassani, niin, että näin me oikeastaan toimimme, kun me teemme huonoa lainsäädäntöä. Näin kun me teemme nyt, meillä on nyt kaksi hienoa ehdotusta ja meidän täytyy valita niiden väliltä. Jos minun täytyisi valita nyt, mutta haluaisin enemmän aikaa, niin sitten sitten kannattaisin varmaan enemmänkin Prodin ja Davisin ehdotusta tällaisesta vakuutusmallista tai rahoitustakuumallista, koska se olisi varmasti paras. Mutta silti minun mielestäni meidän pitäisi käyttää vähän enemmän aikaa siihen, että vertaamme muita järjestelmiä muita alo- muilla aloilla, joissa tätä mallia on käytetty, ja katsoa, mitä seurauksia ulosliputuksella on. Onko meillä vaikutusten arviointia. Onko meillä sidosryhmiä, jotka ovat sanoneet jotain? Meidän täytyy nyt pysähtyä hetkeksi. Jos aiotte tehdä kompromissin ja istua yhteen pöytän ääreen, niin sitten ainakin tiedätte, mistä päin minä olen tulossa. Kiitoksia. Kiitoksia Christopher Fellner ja seuraavaksi Vittorio Prodi. Ah, grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijä hänen tekemästään työstä. Ehkä oltaisiin voitu toimia vähän avoimessa hengessä, kun oli kyse eh, mielipiteiden ja ehdotusten esittämisestä, mutta välillä ei ole riittävästi aikaa tai ehkä ei ole halua siihen. En nyt halua toistaa sitä, mitä sanottiin jo Eh, ensimmäisessä keskustelussa tästä asetuksesta, erityisesti mitä tulee asetuksen oikeudelliseen yhteensopivuuteen kansainvälisten sitoumusten ja edellisten eh, asetusten kanssa. Me kaikki olemme kuulleet parlament, lukeneet parlamentin oikeusyksikön lausunnon. Kaikki eivät ehkä ole lukeneet eh, neuvoston lausuntoa, joka todellakin kyseenalaistaa tämän yhteensopivuuden. Minä muistutan siitä, että tämä yhteensopivuus, josta minä olen aina puhunut, liittyy myöskin siihen johdonmukaisuuteen, joka täytyy olla tämän asetuksen välillä ja suurten eurooppalaisten kasvustrategioiden välillä, kuten esimerkiksi raaka-ainestrategia tai resurssitehokkuusstrategia tai sellaiset periaatteet, kuten saastuttaja maksaa tai mm, periaate laajemmasta tuottajavastuusta tai periaatteet, jotka ovat meidän jätestrategiamme perustana. Mihin on kadonnut vetomus siitä, että täytyy uudelleen käyttää, kierrättää ja säästää? Jos haluamme puhua johdonmukaisuudesta, niin sitten meidän täytyy viitata myös unionin sitoumukseen edistää kasvua ja työllisyyttä, vaikka itse täällä Envi-valiokunnassa olen kuullut komission tuomitsemaan meidän eurooppalaiset telakkaamme tehottomiksi verrattuna aasialaisiin. Ihan sananmukaisesti täällä sanottiin, että koska Euroopan unionissa ei ole riittävästi kapasiteettia, meidän täytyy antaa kierrätys kiinalaisten tai korealaisten tehtäväksi. Mutta Basel-sopimus vaatii meitä kierrättämään millä missä tahansa laitoksessa tai satamassa, joka on OECDn alueella. Ovatko sellaisetkin satamat loppuneet? Minä en voi tätä uskoa olen yrittänyt löytää ratkaisun tähän lipunvaihto-ongelmaan välineellä, joka koskettaisi kaikkia laivoja, eikä olisi joku ylimääräinen vero tai hallinnollinen taakka. Lyhyesti sanottuna tällainen markkinaväline, joka olisi hyödyksi kaikille ja myöskin ympäristölle. Te voitte olla rauhassa. Minä en nyt puhu päästökauppajärjestelmästä, vaan vakuut vakuutuksesta, kierrätysvakuutuksesta, jonka ottavat kaikki laivat, jotka toimivat unionin alueella, jotka sitten kattavat tällaiset laivan hautajaiset, jotka ovat ikään kuin, joka on sitten ympäristöystävällinen jossain laitoksessa, jonka EU on tunnustanut ja jolla on lupa siihen vakuutusyhtävät kannattaisivat tätä tai eivät ainakaan vastustaisi ja laivanomistajat myöskin. Mutta ongelma on se, että meillä on nyt jo varsin paljon vanhoja laivoja, jotka pitäisi kierrättää saman tien seuraavan viiden tai kymmenen vuoden aikana. Siksipä voitaisiin perustaa tällainen ad hoc väliaikaisrahasto, joka mahdollistaisi sen, että nämä laivat voitaisiin kierrättää siedäntävään hintaan. Juuri näin ehdottaa myös eräs kansalaisjärjestö. Se ehdottaa samantyyppistä vakuutusjärjestelmää, joka on aivan erilainen ehdotus kuin esittelijä Schlüterin rahastoehdotus ja minun ehdotukseni tällainen pankkitili kierrätystä varten. Ehkä meillä nyt voisi sitten olla mahdollisuus keskustella tässä vielä seuraavassa varjoesittelijän kokouksessa, koska ymmärtääkseni neuvostolla on vielä paljon ongelmia ratkaistavana mukaan lukien tämä oikeudellinen peruskysymys. Tiedän, että komissio aikoo nyt luoda tällaisen ad hoc-työryhmän, joka käsittelee eurooppalaista varustamostrategiaa. Minä haluaisin nyt ehdottaa, että meillä olisi tällainen ympäristö, yrittäjyys ja liikenne- ja työllisyystyöryhmä, minä tarkastelin juuri näitä varustamoihin liittyviä tilastoja ja tilastot ovat todella kauhistuttavia. Tilauksia ei enää ole, työpaikkoja menetetään ja minun todellakin uskon, että jos tällaiset varustamat pystyvät rakentamaan laivoja, niin kyllä ne pystyvät niitä myös purkamaan. Ja tällä tavoin voidaan taata, että että näissä varustamoissa kunnioitetaan sekä työntekijöiden oikeuksia että ympäristönormeja. Tämä on erittäin tärkeä asia. Kiitoksia. Chris Davis. Kiitoksia nyt Chris Davis. Um, Kiitos puheenjohtaja. Eilen luin mielenkiinnolla oman hallitukseni kommentit näihin muutosehdotuksiin, tarkistuksiin, joita jäsenet ovat tehneet tähän mietintöön harvoin näkee tätä sanaa unwelcomed, eli ei toivottu, käytettävän niin usein. Ja mietin vain sitä, että onko, heijasteleeko tätä jäsenvaltioiden kantoja neuvostossa, tuleeko tästä vaikea keskustelut parlamentin ja neuvoston välillä. Itävalta, Unkari, Slovakit ja muut voivat varmasti olla tässä tätä mieltä. Ja tässä on viitattu kapitalismiin ja tietysti globalisaatioon. Tämäkin liittyy eli se, että voidaan käyttää alusta niin kauan kuin halutaan ja sitten siirretään se lipun, toisen lipun alle, niin sitten sitä ei pystytä enää valvomaan. Ja sitten taataan, että siitä pyritään saamaan mahdollisimman paljon rahaa, mikä sitten onkaan sen vaikutukset työntekijöiden terveydelle tai ympäristölle. Komission ehdotukset varmasti tarkoittavat hyvää, kiitos vain komissio, mutta ne, tässä pyritään nopeuttamaan tämän Hongkongin yleissopimuksen hyväksymistä ja tässä nousee esiin sellaisia kysymyksiä, että kannattaako sitä ylipäätäänkään hyväksyä, koska tämä tuskin ratkaisee meidän kaikkia ongelmiamme ehkä komissio voi vielä tähän palata, mutta vaikka Hongkongin yleissopimus hyväksyttäisiinkin eh, jäsenvaltioiden minimimäärällä, jota siihen tarvitaan, niin silti tämä liputuskysymys jää jäljelle. Monet laivat voivat kiertää silti sääntöjä ja se ei mitenkään estä tätä lippujen ö, eh, muuttamista ja, tai alusten purkamista rannoilla. Vaikka jotakin toimenpiteitä tehtäisiinkin saastumisen estämiseksi. Koko ongelma tässä on tämä. Eli puhutaan 90 prosentista kaikista aluksista, jotka romutetaan kiertämällä sääntöjä, vaikka sääntöjä tehtäisiin lisääkin. Ja siitä tässä esittelijä on pyrkinytkin ottamaan esille, aivan kun hän sanoi minun eh, eh, tarkistukseni 981 eh, esittää tällaista ikään kuin käteisen korvaavaan lainaa ja minun tarkistukseni perustuu olemassa olevaan EU-lainsäädäntöön, mutta olen tutkinut tätä uudelleen ja tässä on paljon porsanreikiä. Te kysyitte siitä kysymyksiä, tähän liittyy sellaisia kysymyksiä, että kuka valvoo näitä rahoja, kuinka rahat saadaan ulos oikeaan aikaan sitten, kun sitä halutaan käyttää. Ja jos me haluamme taata parlamentin tuen tämän tyyppiselle toiminnalle, ja sitten menemme keskusteluihin neuvoston kanssa, niin meidän pitää vastata näihin kysymyksiin. Meidän pitää, äh, meillä pitää olla sellainen paketti, joka on, on pitävä oikeudellisesti ja käytännön tasolla. Kuinka se toimii käytännössä, onko se järkevää? Ja sitten meillä on myös kysymyksiä kuluista, kuinka paljon se maksaa, aivan kuin kysyt, tässä juuri kysyttiin, me tarvitsemme vaikutusten arvioinnin. Tämä on erittäin järkevä kommentti. Eli me tässä nyt sanomme vain, että kiitos vaan komissio, te esititte jotakin. Se on, tarkoittaa hyvää, mutta te ette tee sitä työtä, minkä me halutaan teidän tekevän. Eli parlamentti nyt uudelleen kirjoittaa lainsäädäntöä ja ottaa vie sen uuteen suuntaan, tekee ehdotuksia joilla sitten, jotka pitää sitten ratkaista. Ja jos me teemme näin, meidän pitää tehdä se kunnolla. Meidän pitää katsoa aikataulua, ja me emme saa olla tässä toimia ylikiireellisesti ja uskon, että lainsäädännöllä on rajallinen vaikutus joka tapauksessa, eli ei ole mitään syytä mitenkään nopeuttaa tätä toimintaa. Eli käytä, meidän pitää nyt käyttää aikamme hyväksi ja tehdä sellainen paketti, joka toimii. Me emme ehkä voita tässä, mutta ainakin meillä pitäisi olla jotakin uskottavuutta. Kiitoksia Chris. Ja seuraavaksi kollega Peter von Dalen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou... Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua sisällöstä ja menettelystä. Sisällöstä. Me todellakaan halua, että nämä alukset rantautetaan jonnekin, jossa ihmiset ja ympäristö tuhoutuvat Aasian rannikoilla, enkä haluaisi myöskään ottaa sitä riskiä, että alukset liputetaan ulos ja menetämme suuren laivaston. Tähän kuuluu myös se, että pyritään tukemaan työllisyyttä Euroopan unionissa. Meidän jäsenvaltioimme kaikki joutuvat kohtamaan suuria vaikeuksia nimenomaan laivarakennuksen ja laivojen romuttamisen alueella – Siis ei mitään rantauttamista enää, rantarumuttamista enää, koska tätä kautta voitaisiin vähentää säästumisriskiä ja, ja samalla voitaisiin myöskin lisätä työpaikkoja. Jos me nyt toteamme, että me tarvitsemme enemmän aikaa kuin olemme ajatelleet, siis ajattelen tässä tarkistusten läpikäymistä, meidän pitäisi varata itsellemme enemmän aikaa ja käydä ensin läpi nämä kolme kysymystä, keskustella asiantuntijoiden kanssa tai jotenkin, jotta me saisimme löydettyä vastauksen siihen, mikä voisi olla paras malli näiden kolmen tavoitteen saavuttamiseksi. Ja tässä tarttuisin myöskin nimenomaan työllisyyden argumenttiin, koska eikö voisi olla niin, herra puheenjohtaja, että esimerkiksi eurooppalaisten rahastojen kautta voitaisiin edistää työllisyystilannetta tällä alalla ja totta kai on parisikymmentä kysymistä, joista voitaisiin esittää, mutta kuitenkin yksi asia minusta tässä nyt varsinainen haaste täytyy olla haasteita. Ja siksi minua nyt ei kiinnosta se, että punilaiset ovat nyt suosiollisia, pitäisi viedä asiaa nopeasti lävitse. Minusta olisi tärkeää että äh, nähdä asia niin, että myöskin kreikkalaisten aikana voidaan myöskin päästä se eteenpäin. Ensin pitäisi poistaa tästä nyt poliittisuus tästä kysymyksestä ja sen jälkeen työstä hyviä vaihtoehtoja. Ja olen sitä mieltä, että hyvän vaikutusarvioinnin tai 10-15 tärkeän kysymyksen muotoilun kautta voitaisiin saavuttaa paras malli. En nyt halua ryhtyä kiistelemään. Siitä tarvitaanko nyt jokin tällainen purkamisrahasto tai vakuutus mutta minusta olisi parasta, että saataisiin aikaan järjestelmä, joka estäisi rantaromutuksen ja samankaan myöskin minimoisi vaaran uloslevuttamisesta, vähentäisi vahinkoja ympäristölle ja kohentaisi työllisyyttä ja meidän tämän erityiset vaatimukset ja varata aikaa. Because Mrs. Wills. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Wills. Vielen Dank. Äh, ich meine... Paljon kiitoksia. Minusta tämä rantaromutusmenetelmä on saattava mahdollisimman pian päätökseen. Me ympäristövaliokuntana ja myös Euroopan parlamenttina kokonaisuudessa meidän täytyy lähettää selkeä viesti siitä, että tämä rantaromutus on lopetettava. Ei voida hyväksyä sitä, että ihmiset Bangladesissa ja muissa maissa vaarantavat terveytensä ja henkensä joidenkin laivarvarustajien voiton takia. Me kaikki tiedämme, että laivan varustaminen on maailmanlaajuista toimintaa ja siksi tarvitsemme sen kansainvälisen hallinnan. Siksipä kuitenkin EU voi ryhtyä toimiin, jotta tällainen laiton romuttaminen muuttuu epäkiinnostavaksi. Romuttamista voidaan harjoittaa EU-ssa tai muissa OECDn varustamoista. Meillä on erilaisia rahoitusvälineitä esitettynä. Minäkin kannatan sitä, että tutkitaan tätä kansalaisjärjestön tutkimusta. Seuraavat kysymykset ovat tärkeitä. Kaikki laivat, ei pelkästään EU-laivojen, täytyy osallistua tähän rahoitusjärjestelmään, josta olisi kilpailullinen tasa arvoinen tilanne tämän romuttamisen kustannukset ja myrkkyjen hävittämisen kustannuksia ei saada ulkoistaa. Ja tällaisen yksittäisen vastuujärjestelmän käyttöönotto laivanvarus kuljettajille pitäisi ottaa käyttöön, jotta tällaisia myrkyllisiä aineita käyttäisi mahdollisimman vähän laivojen rakennusvaiheessa. Meidän täytyy myös varmistaa, että meidän järjestelmämme on eh, tehokas ja sitä pystytään valvomaan. Eh, ja ratkaisu, jossa pankit tai eh, vakuutukset ovat mukana, niin vain sellaiset instituutiot voidaan ottaa huomioon, joiden toimipaikka on EU-ssa, koska muuten eh, vaarana ovat petokset, jotka ovat yleisiä mm, tällä alalla. Eh, vielä tätä asiaa ratkaistuu ratkaistu ryhmien välillä. Olen kuitenkin iloinen, että kaikki ryhmät ovat enemmän tai vähemmän sitä mieltä, että joku väline on löydettävä tämän välinen pitäisi tehdä rantaromutuksesta mahdollisimman vähän kannattavaa ja varmistaa jollain tavalla hyväksyttävät elin- ja työskentelyolosuhteet näissä maissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Meillä on vielä kaksi puhujaa. Ensin kollega Sikardakis ja sitten edustaja Krostet. Kaksi minuuttia vain, koska meille tulee kohtaa ministeri ja minun täytyy antaa vielä esittelijäkin puheenvuoro. Niin. Sorry. <laughs> There will be a problem of recognizing. On vaikea tunnistaa nimeä. Niin, minä kehottaisin nyt varovaisuuteen tässä asiassa. Tämä on maailmanlaajuista liiketoimintaa ja me yritämme ratkaista ongelmaa, joka toteutuu kaukana. Tätä ei tapahdu Euroopassa, tätä rantaromuutosta ja ongelmia, jotka liittyvät työvoimaan. Välineillä, jotka luultavasti ovat tehottomia varovaisempi strategia olisi pyrkiä parantaa Hongkongin yleisopimuksen hyväksymistä mahdollisimman pikaisesti, nimittäin se on, on toiminut aiemmin tässä varustamotoiminnan puitteissa. Kun me puhumme ihmisistä Pakistanissa ja heidän työolosuhteistaan. Näen omassa maassani ihmisiä Pakistanista, jotka tulevat tekemään työtä. He tulevat laittomasti ja jotkut heistä kuolevat yrittää, ylittäessään rajaa Eurooppaan. He eivät löydä työtä kotimaassa, mutta he kuolevat, kun he pyrkivät pääsemään rajan ylitse tai he hukkuvat veneissä. Joten ei ole helppoa tehdä päätöksiä, jotka koskevat heidän elämäänsä. Enkä minä tiedä, kuinka monia näistä ihmisistä te olette viime kuukausina tavanneet, jotka ovat tulleet Eurooppaan. Miten me voimme pyrkiä säätelemään lainsäädännöllä heidän elämäänsä Pakistanissa tai Bangladesissa? Kiitos. Rova Grostet. Äh, niin, minä olen sitä mieltä, että meillä on hyvä mahdollisuus tämän asetuksen myötä. Olen samaa mieltä siitä, mitä tässä on aikaisemmin sanottu. Meillä on mahdollisuus, joka on erinomainen. Voimme siis uudelleen tuoda ikään kuin herättää henkiin tietyt satamat Euroopan unionissa. Ne voisivat erikoistua alusten purkamiseen ja meidän pitää todellakin hoitaa nämä talous- ja ympäristö- ja työllisyysongelmat eurooppalaisille työntekijöille, mutta tietysti tähän tähän liittyy tämä periaate, että saastuttaja maksaa, varustamot ovat vastuussa, niiden pitää maksaa. Ja todellakin tämä tekstin pitää ikään kuin kannustaa varustamoja purkamaan aluksia eurooppalaisissa satamissa ja me tarvitsemme tietysti rahoitusvälineen tätä varten. Ja minun mielestäni meidän pitää työstää tätä ajatusta tuolla perinpohjaisesti. Eli se, että varustamot, niiden pitää olla mukana tässä. Ja jos me haluamme saada aikaiseksi sopimuksen neuvoston kanssa, niin meidän tehtävämme on tehdä ehdotuksia, jotka ovat tarpeeksi konkreettisia, tarpeeksi pohdittuja, tarpeeksi käytännönläheisiä, jotta me saamme vakuutetuksi neuvoston tähän mukaan. Ja nyt käännyn tässä mietinnön esittelijän puoleen. Meillä on mahdollisuus saada asioita eteenpäin, meillä on todellinen mahdollisuus ja me voimme sitten muuttaa tätä. Todellakin näistä suuri, hyvin suuri osa näistä purkamisista tapahtuu Aasian maissa hyvin huonoissa, heikoissa olosuhteissa ja nämä työpaikat lähtevät muualle. Eli työpaikat tästä lähtevät muualle. Meidän pitää kaikki tehdä tehdä kaikki voitavamme, jotta me voimme kehittyä purkamistoimia eurooppalaisissa satamissa. Eli todellakin esittelijälle tällainen viesti. Meidän pitää löytää keinot tähän. möchte Kommission kurz das Wort geben. Komissiolle lyhyesti puheenvuoro vielä. Thank you, Mr. Chairman. My name is Julio Kiitoksia. Olen Julio Garcia Borges. Olen jätehallintoyksikön johtaja ympäristöpääosastossa. Haluaisin kiittää kaikesta siitä työstä, mitä täällä tehdään ympäristövaliokunnassa tämän asian suhteen. Tämä on varmasti erittäin tärkeä aihe. Kuten johtajani Solidat Panko sanoi teille muutama viikko sitten, tuhannet laivat puretaan vuosittain olosuhteista, joita ei voida hyväksyä ympäristö näkökulmasta eikä yhteiskunnallistakaan näkökulmasta Kaakkois-Aasian rannoilla. Pyysitte että puhuisin erityisesti näistä rahoituskannustimista ja vakuutusmekanismista. Ja no, vakuutuksesta meillä on tavallaan vähän, vähän nyt eriäviä mielipiteitä tästä. Komissiossa olemme huolissamme, erittäin huolissamme hallinnollisesta vaikutuksesta, taakasta, joka syntyy kaikenlaisen tällaisen rahoituskannustimin luomisesta. Nämä vaihtoehtojen joukossa, jotka nyt esillä ovat, vakuutus olisi yksi vähiten taakkaa aiheuttava väline, mutta olemme yhtä lailla huolissamme kuin tekin siitä, että tämä mekanismi ei ole suunniteltu oikein, jotta sillä saavutettaisiin se tavoite, mitä te haluatte saavuttaa. vakuutustyyppinen rahoitusmekanismi on suunniteltu suojelemaan laivan yrittäjiä riskeiltä, joita he eivät pysty kontrolloimaan ja tässä tapauksessa tämä riski syntyisi päätöksestä, jonka laivanomistaja tekee itse. Joten Tämä ei ehkä ole kuitenkaan kaikkein soveliain väline. Ja se tosiseikka, että sen hallinnointi olisi yksinkertaisemmin kuin muut vaihtoehdot, ei meille ole riittävä argumentti tämän vaihtoehdon edistämiseksi. Lisäksi haluaisin selittää, että komissio näkee perustavanlaatuisen ristiriidan, ja jotkut teistäkin ovat sen maininneet, tämä valinnanmahdollisuus käyttää tätä rahoitus kannustinta vain EU-laivoille, vai myös EUn ulkopuolisille laivoille. Tähän ei ole mitään yksinkertaista ratkaista, minkä ikinä vaihtoehdon valitseekin. Saattaa syntyä hyvin monimutkaisia poliittisia ja oikeudellisia ongelmia. Ja lisäksi syntyisi kannustin ulosliputtamiselle. Vielä eräs aspekti, jota haluaisin korostaa, on se, että komissio on analyysiinsa ottanut mukaan vaihtoehdon, että kehitettäisiin tämmöinen rahoitusmekanismi ennen lainsäädäntö ehdotuksemme tekemistä ja tämä työ, jota me teimme ja myöskin se reaktio, jonka saimme sidosryhmiltä, osoitti meille, että ehkä paras vaihtoehto olisi, että kehitettäisiin vahva järjestelmä, jossa laivanomistajia sakotettaisiin, jos ne eivät noudattaisi tätä laivan kierrätys ja että nämä sanktiot sitten toimisivat ikään kuin kielteisenä kannustimena eh, laivan omistajille, joka olisi yhtä vahva kuin tällaisten rahoitusmekanismien käyttöönotto. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Karl Schlüterille esittelijällemme. I think... Eh, niin, Haluan kiittää Peter van Dalenia ja Chris ja He vetivät asioita yhteen. Me haluamme tavoitteita. Me haluamme lisätä ulosliputtamista. Me haluamme sitä, että alukset hoidetaan asianmukaisesti ja haluamme järjestelmän, joka toimii. Ja minulla ei ole mitään erityistä pidä yhtä tai toista vaihtoehtoa paljon parempana kuin toista. Minä haluan järjestelmän, joka toimii. Meillä on siis samantyyppisiä tavoitteita kaikilla. Kysymys on vain siitä, että me vain tiedä, miten saavuttaa ne. Meidän pitäisi sanoa, että se on nopeasti, ei tarvita kuitenkaan pitää olla typerä ja meidän pitää toimia niin, että asiat hoidetaan oikein. Mutta, Christopher, meillä on vaikutusarviointi Roadista. Me tulemme saamaan ensimmäisen luonnoksen eh, ensi viikolla ja 6. helmikuuta on tarkoitus saada se kokonaisuudessaan. Vaikutusarviointi tällä kertaa on todellakin sellainen, että sen tarkoituksena on ohjata meidän työtämme ja antaa meille eh, tietoa siitä, eh, mitä todellisia vaikutuksia eri eh, vaihtoehdolla on. Sitten tämä ei ole pelkästään jolla me sanomme toisillemme, että olemme parempia kuin toiset tai valinneet paremman vaihtoehdon. Nyt tämä on todellista ohjausta. Nyt on tärkeää löytää ratkaisu, prodi, mutta sellainen, joka toimii. Skella Kakis Hongkongin yleissopimus, vaikka me panisimme sen toimeen, me tiedämme, että kestää kauan ennen kuin niin käy, ja vaikka me toimimme, niin se ei ole tarpeeksi vahva. Komissio pyrkii omassa esityksessään ehdotuksessaan käsittelemään puutteita, joita siinä on. Minä pyrin toimimaan jotakin muuta, muita puutteita vastaan, torjumaan niitä, joten pitäisi saada tämä asia toimimaan hyvin Euroopassa. Jos sitä on sillä on myönteistä vaikutusta työntekijöihin Euroopan ulkopuolella, se on lisäetu, mutta me teemme se niin, että vaikutukset meidän kulutuksestamme asioista, jotka tuodaan laivoilla, tappavat ihmisiä, tappavat ympäristöä muissa osissa maailmaa, ja meidän pitää käsitellä asiaa, vaikka se ei ole helppoa. Chris. Iso-Britannian hallitus, se ei nyt ole mitenkään vastaan tullut meidän ehdotustamme osalta. olen tavannut heitä, mutta koko tämä rahoitusjärjestelmä en, he eivät sanoneet, että eivät usko siihen, en tiedä kaikissa, mutta että se on mielenkiintoinen ehdotus, mutta miten se voitaisiin saada toimimaan. Mutta kukaan ei ole sanonut, että ei, siihen ei uskota. Se ei ole mitään, mitä pitäisi edes ajatella. Jos me haluamme menestystä tässä asiassa, se riippuu täysin meidän omasta toiminnastamme, mielikuvituksestamme, siitä löytään hyviä, älykkäitä ratkaisuja ja pohditaan niiden vaikutusta. Ja minä uskon, että me voimme tehdä sen. Se ei ole helppoa. Se on todella vaikeaa. Se on asia, joka ei ole ihme. Se on jotakin, mikä on hyvin vaikea ihmeen välillä. Toivottavasti me saamme aikaan tätä luovuutta ja älykkyyttä tässä parlamentissa. Anteeksi, ministeri, että vein teidän aikaanne, mutta joudun joka tapauksessa tämä yhteistyö tässä asiassa. Oli hyvä, että kuulitte tämän täällä. No niin, kiitos. Vielen Dank, Karl Paljon kiitoksia, Karl Schlüter. Envissä varmaankin 19. helmikuuta äänestämme, mutta tämä on vielä selvitettävä, tämä ei ole vielä varmaa, mutta meillä on öö, esittelijä joka on kuitenkin skeptinen, joten emme vielä tiedä tätä ja niinpä ei myöskään täysistunto äänestys. Mutta tämä on hyvä tapa siirtyä nyt seuraavan kohtaan, nimittäin vieraamme pariin. Toivotan tervetulleeksi tänne Irlannin ympäristö- yhteisö- ja paikallishallintoministerin. Tämä on hyvin jännittävä salkku, joka hänellä on. Sydämesti tervetuloa Phil Hogan ja Meillä on ollut paljon yhteyksiä, kun olemme valmistelleet puheenjohtajakautta. Ja mm, tämä asiakirja, josta äsken keskusteltiin, se toivottavasti myöskin teidän vastuullanne neuvostossa pääsee eteenpäin. Meillä on myös monia muita tärkeitä kysymyksiä. Yhtäältä, yhtäältä neuvotellaan rahoitusnäkymistä ja eh, tähän kuuluu myös LIFE, LIFE-ohjelmat mutta myös tuleva maatalouspolitiikka. Täällä parlamentissa järjestettiin tänään äänestys. Me keskustelimme tänä äh, aamuna kolleganne kanssa, maatalousministerin äh, äh, kolleganne kanssa Ähm, maatalousministerin kanssa ja nyt meidän on katsottava, miten tämä maatalousuudistus vaikuttaa ympäristöpolitiikkaan. Ilmastopolitiikan alalla meillä on tiettyjä asioita, joita on vietävä eteenpäin, esimerkiksi autojen hiilidioksidiraja-arvot vuodelle 2020, mutta myös tärkeä mietintö, ja minulla on kunnia olla siinä esittelijänä, nimittäin ilmastonsuojelupolitiikan ydin kysymys, niin kutsuttu backloading, miten me aiomme jatkaa Euroopassa ilmastopolitiikan saralla ja uskon, että tämä päästökauppajärjestelmä toimii, mutta se voisi toimia vielä paremmin, koska hiilidioksidilla täytyy olla tietty hintansa. Tästä keskustelemme huomenna, mutta meistä olisi hyvin kiinnostavaa nähdä, miten neuvosto aikoo käsitellä tätä äh, asiaa, miten tätä voidaan viedä eteenpäin niin, että maaliskuussa voimme sitten asian päättää. Helmikuussa haluamme äänestää täällä valiokunnassa ja huhtikuussa sitten tehdä päätöksen. No niin, paljon asioita on käsiteltävänä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Monta asiaa saadaan myös päätökseen, myös ympäristötoimintaohjelma, mutta myös vety- ja vaikutusten arviointi ympäristöalalla ja ILOK, nimittäin epäsuora maankäyttö, paljon monimutkaisia äh, aiheita, joten Herra Hogan, myös neuvoston täytyy tehdä hyvin paljon. Teillä ei tule olemaan pitkäveteistä ja nyt annan teille mahdollisuuden esitellä painopistealueenne 10 minuutin ajan ja sitten käymme keskustelua ensin. Ö, kol, ö, siis kollegat saavat puheenvuoron ja meidän täytyy vähän rajoittaa näitä puheaikoja. Ensin saavat puheenvuoron koordinaattorit ja sitten muut kollegat. Nyt teillä on puheenvuoro. Odotamme kovasti puhettanne. Uh, chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On kunnia olla täällä tänään kertomassa teille meidän hyvin kunnianhimoisesta ohjelmasta seitsemännelle Irlannin puheenjohtajakaudelle Euroopan unionille. Nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun olen täällä Euroopan parlamentissa melko pian sen jälkeen, kun minut valittiin tähän tehtävään noin kaksi vuotta sitten, olin pidin tai päätin, että parlamentin kanssa yhteydenpito on meidän prioriteettimme, kun valmistelemme puheenjohtajakautta. Tämä on erittäin tär- toimielimellä erittäin tärkeä rooli Euroopan unionin demokratian sydämessä. Ja tämän jälkeen olen ollut monissa otteissa tekemisissä parlamentin kanssa täällä Brysselissä ja viime eh, kuukausien aikana myöskin Dohan ilmastokonferenssissa, jota haluan kiittää sinua Matias ja puheenjohtaja eh, ja kaikkia jäseniä, että olette antaneet minulle ja minun tiimilleni paljon aikaa, kun olemme suunnitelleet puheenjohtajakautta ja näiden yhteydenpidon eh, korkea laatu on ollut erittäin hieno asia. Aivan kuten jäsenet hyvin tietävät, Irlannin puheenjohtajakausi tapahtuu hyvin haastavissa talousolosuhteissa, sellaisissa, joita ei ole koskaan aikaisemmin koettu. Ja mikä on selvää on se, että ei ole helppoja ratkaisuja. Me emme pysty palaamaan tällaiseen business as usual ajatteluun mikä oli valloilla ennen kriisiä, mutta kuitenkin Eurooppa 2020 strategian puitteissa meillä on hyvin selvät strategiset ohjauslinjat. Me pyrimme rakentamaan älykkään Euroopan, kestävän Euroopan ja osallistavan Euroopan. Ja tämä antaa meille hyvän ikään kuin puitteiston puheenjohtajakauden ohjelmalle. Me pyrimme edistämään vakautta, työpaikkoja ja kasvua. Me pyrimme edistämään kestävää kasvua ja innovaatioita ja myöskin resurssitehokkuutta ja kestävyyttä kaikilla politiikan aloilla, myöskin EUn ohjausjaksolla. Ja tämä kestävyys ja resurssitehokkuus näkyvät kaikkialla meidän ohjelmassamme. Nämä prioriteetit ovat meidän agendallamme. Ne ovat erittäin tärkeitä, jotta Eurooppa saataisiin vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle tielle paremmin ja jotta voitaisiin taata kestävä talous, talouden palautuminen. Tänään puhun ympäristöasioista meidän ohjelmastamme. Meillä on ympäristöstrategiaa ja muita prioriteetteja vallota nyt tässä. Ja nyt meillä on e, e, erittäin tärkeässä asemassa seitsemäs ympäristötoimintaohjelma. Ympäristötoimintaohjelma on yksi tärkeimmistä osista ympäristö, tai ympäristösuojelurakennetta EUn tasolla. Ja se myös mahdollistaa sen, että Eurooppa 2020 strategian osia saadaan käyttöön pari kuukauden aikana on jo tehty paljon työtä neuvostossa. Haluan kiittää Kyproksen puheenjohtajakautta työstä tässä. Meillä on ollut kuusi työryhmäkokousta ensimmäisen kahden kuukauden aikana. Meillä on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet. Haluamme saada ensimmäisessä käsittelyssä sopimuksen parlamentin kanssa ennen puheenjohtajakautemme loppua. Ja tämä on hyvin liukuva tavoite tietysti, mutta odotan, että voin tehdä tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa. Ja toinen tärkeä asia on eurooppalainen ilmastomukautusstrategia. Jos tämä ehdotus saadaan komissiolta ulos maalis-huhtikuussa aivan kuten odotetaankin, niin Irlannin puheenjohtajakaudella tähän kyllä kiinnitetään hyvin paljon huomiota. Ja sitten kun mennään lainsäädäntöhankkeisiin, on hyvin paljon työtä tehtävänä edessämme. Kun ajatellaan äh, rajoitukset, joita meillä on tänään, tai kun ajatellaan näitä aikarajoituksia, joita tänään on, niin keskityn vain tärkeimpiin asioihin. Ja ensinnäkin hiilidioksidi, äh, päästö, vähennykset uusien autojen ja ajoneuvojen osalta – Siinä pyritään saamaan ensimmäisessä käsittelyssä sopimus ja myöskin päästökauppajärjestelmä on tärkeä. Ja 2013-2020 aika puitteissa pyritään saamaan tämä asia myöskin ratkaistua ensimmäisessä käsittelyssä. Ja meillä on myöskin niin kutsuttu kellon pysäyttämistä koskeva aloite. Ja tässä pyritään samanaikaiseksi menestyksekkäät tulokset kansainvälisen siviiliilmailujärjestelmän järjestön ehdotuksen mukaisesti. On myös monia muita lainsäädäntöhankkeita ilmastoalalla. Niitä ei ehkä saada kaikkia loppuun asti, mutta kuitenkin niihin kiinnitämme paljon huomiota. On kaksi ehdotusta, joita haluaisin ottaa tässä esille. Ensinnäkin on ehdotus edistää tiettyjen fluorikaasujen tai kaasupäästöjen määrää, ja koska niillä on suuri vaikutus ilmastoon, niin me pyrimme saamaan tätä asiaa edistettyä mahdollisimman paljon. Sitten toisekseen on myöskin ehdotus direktiiviksi, jolla puututaan epäsuoraan maankäyttöön muutokseen, ja me pyrimme saamaan aikaiseksi alustavan keskustelun tällä tästä asiasta maaliskuun neuvostokokouksessa ja sitten luomme tai saamme aikaiseksi edistyskertomuksen kesäkuussa ja sitten annamme sen Liettuan puheenjohtajakaudelle äh, e- edelleen viemiseksi. Ja meillä on myöskin yksi prioriteettiaihe, ensisijaiset aineet vedessä. Ja tällä alalla pyrimme saamaan aikaiseksi sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Sitten toiseksi komission ehdotus, josta juuri keskustelitte, alusten kierrätys. Ja tällä pyritään takaamaan se, että kaikki alukset kierrätetään sillä tavalla, että suojellaan työntekijöiden terveyttä ja myöskin ympäristöä. Ja tässäkin tapauksessa me toivomme, että saisimme ensimmäisessä käsittelyssä aikaiseksi sopimuksen. Sitten komission ehdotus muuttaa paristodirektiiviä. direktiiviä ja kieltää paristot, joissa käytetään tietyt, tietty määrä kadmimia. Tämä on meidän, äh, myöskin meidän ohjelmassamme. Pyrimme samanaikaiseksi sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Ja sitten live-ehdotus, äh, siitä on edistetty Kyproksen puheenjohtajakaudella. Tämä liittyy, tai tämän edistys liittyy monivuotisen rahoituskehityksen kehyksen edistykseen, joten me seuraamme tätä hyvin tarkasti. Sitten meillä on geneettisen voimavarojen tai niihin pääsyn ja niistä hyötymisen liittyvä aloite. Ja tässä pyritään siis saamaan tai takaamaan saanti geneettisiin voimavaroihin perimiin, erityisesti kehitysmaissa. Ja hyödyt, joita saadaan näistä, ne pitäisi jakaa eh, toimittajamaiden ja myöskin paikallisten yhteisöjen kesken. Ei ole mahdollista saada tämän asian loppuun vietyä meidän puheenjohtajakaudellamme, mutta kuitenkin maaliskuun neuvostokokouksessa pyrimme aloittamaan käymään keskustelua ja sitten tuot tuottamaan edistyskertomuksen kesäkuussa ja sitten annamme tämän asian edelleen liettualaisten hoidettavaksi. Ja lisäksi ympäristövaikutusten arviointidirektiivin uudistus on sellainen asia, joka on e- meillä esillä. Ja jälleen kerran aloitamme tästä keskustelut maaliskuun neuvoston kokouksessa ja sitten teemme edistyskertomuksen kesäkuun neuvostossa ja katsotaan, miten pitkälle tässä päästään energianeuvostossa käsitellään ydinvoima- ja säteilyasioita, mutta minunkin osastolla käsitellään näitä kansallisia vastuualueita. Ja me omalla kaudella me otamme esille perusturvallisuusstandardidirektiivin, ja tällä pyritään siis suojelemaan työntekijöitä, yleisöä ja potilaita kaikenlaisilta ionisoivalta säteilyltä. Ja tämän hyvin kunnianhimoisen ohjelman eh, lisäksi me pyrimme saamaan e- tai pitämään EUn mukana kansainvälisissä eh, toiminnassa. Ja tässä on viisi prioriteettialuetta, joka haluaisin ottaa esille. Ensinnäkin meillä on hallitusten väliset neuvottelut, joissa YK on ympäristöohjelma UNEP on ollut johtavassa asemassa ja me pyrimme saamaan aikaiseksi sopimuksen elohopean käytöstä, joka aiheuttaa hyvin vakavia ympäristö- ja terveyshaittoja. Irlanti on ollut aktiivisessa roolissa, hyvin myönteisessä roolissa tässä prosessissa näissä keskusteluissa, joita on käyty viime viikon aikana Genevessä. Ja sitten viime kesäkuun Rio Plus 20 konferenssin seuraaminen on yksi meidän prioriteettimme ja me pyrimme viemään eteenpäin kestävän kehityksen tavoitteita. Lisäksi meillä on johtava rooli UNEPin äh, hallintoneuvoston 23. istunnossa, joka järjestetään Nairobissa ensi kuussa. Ja myöskin siellä pyritään äh, tai valmistellaan YK korkean tason poliittista foorumia liittyen kestävään kehitykseen. Ja me haluamme viedä eteenpäin näitä kestävän kehityksen tavoitteita sekä vuosituhattavoitteita. tavoitteita maaliskuussa. Tärkein Aasia kansainvälisellä areenalla on CITES-kokous Bangkokissa. Ja meillä on tiettyjä eläimiä, niiden suojeluasiat ohjelmassa, esimerkiksi Afrikan norsusarvikoino, jääkarhu ja tietyt hailajit. Ja esimerkiksi sillihain suojelu, joka on uhanalainen hailaji, on yksi tärkeimmistä asioista. Sitten yksi prioriteetti YK on jäte- ja kemikaaliyleissopimukset Tukholman, Rotterdamin ja Baselin yleissopimukset ovat sellaisia asioita, joista keskustellaan kahden viikon ajanjaksolla Genevessä huhti-toukokuussa. Ja tällä lähestymistavalla pyritään säästämään rahaa ja tämä osoittaa myös sitä, että voidaan paremmin koordinoida ja tehdä yhteistyötä ja täten saadaan aikaiseksi parempaa tulosta ympäristöasioista. Sitten lopuksi puheenjohtaja, meillä on myös kansainväliset ilmastoneuvottelut YK ilmastonmuutospuitesopimuksen yhteydessä. Olisimme halunneet, että Dohassa olisi päästy enemmän eteenpäin näissä asioissa, mutta toivottavasti tai pyrimme edistämään siitä, että vuonna 2015 saataisiin maailmanlaajuinen sopimus, joka sitoisi kaikki 195 osapuolta tässä sopimuksessa kehitysmaat ja kehittyneet maat mukaan, eli yhteen sopimuksen alle, jolla pyritään vähentämään kasvihuonekaasuja. Irlannin puheenjohtaja valtio edistää näitä asioita hyvin kovasti seuraavan kuuden kuukauden aikana, erityisesti Bonin kokouksessa jossa UNFCCC kokoontuu siis huhtikuun lopussa, toukokuun alussa ja jälleen kerran kesäkuussa. Sitten ympäristöministerin epävirallinen ministerineuvosto 22. ja 23. huhtikuusta. Siellä keskustellaan kansainvälisistä ilmastokeskusteluista, mutta siellä on myös mahdollisuus keskustella seuraavia askelia EUn uralla, kun se pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Ja tämä on myös mahdollisuus keskustella eh, vihreiden tuotteiden yhtenäismarkkinoista ja myöskin ilmanlaadusta ja eh, kaupunkiympäristössä. Lisäksi meillä on yhteiset keskustelut energiaministerien kanssa lounaalla. Ja aivan kuten jo sanoin aikaisemmin puheenjohtaja, minä kutsun teidät sinne mukaan eh, Dublinin linnan, joka on sellainen paikka, joka on ensimmäisen kerran saanut tällaisen kaksinkertaisen sertifikaatin eh, kestävyydestä sekä ympäristöjärjestelmästä. Joten ihan lopuksi puheenjohtaja haluaisin sanoa, että tämä ohjelma on hyvin kunnianhimoinen ja se, että me priorisoimme strategisia alueita, esimerkiksi seitsemättä ympäristötoimintaohjelmaa ja EUn ilmastomukautusstrategiaa. Tämä antaa meille mahdollisuuden todellakin vaikuttaa näihin asioihin ja tämä onkin hyvä asia tässä kiertävässä puheenjohtajuusjärjestelmässä ja me pyrimme saamaan esille Eurooppa 2020 strategian osapuolia ja erityisesti tämä resurssitehokkuus on tärkeä lippulaivahanke. Ja mitä nopeammin saamme tämän ympäristötoimintaohjelman sovittua, niin sitä, suurempa, sitä nopeammin saamme sen täytäntöön pantua. Ja mehän katsomme vuoteen 2020, joka on jo vähemmän kuin, tai alle kahdeksan vuoden päässä. Meillä on monia aloja, joissa haluamme saada aikaiseksi ensimmäisen, ensimmäisessä käsittelyssä sopimuksen. Nämä ovat mahdollisia ja mahdollisia vain, jos me saamme todellisen mahdollisuuden tehdä yhteistyötä neuvoston, komission ja parlamentin kesken. Aivan kuten olette kuulleet, meillä on hyvin äh, vilkas ohjelma, jossa on erilaisia, ää, erilaisia osa-alueita. Me emme saa hellittää katsettamme maalista tai palkinnosta, ja se palkinto, jonka me saamme, niin se tuo meille resurssitehokkaamman Euroopan, jossa keskitytään kestävän kasvuun, jossa on kunnollisia työpaikkoja ja paremmat elinolosuhteet ja myöskin pystymme maailmanlaajuisellakin tasolla puuttumaan tällaisen ympäristö- ja ilmastohaasteisiin. Ja meidän pitää todellakin tehdä yhteistyötä neuvoston, parlamentin ja komission kanssa ja välillä ja yhdessä ja myöskin kaikkien sidosryhmien kanssa. Ja viimeisen 15 kuukauden aikana niin prioriteettimme on ollut käydä rakentavaa yhteistyötä, vuoropuhelua teidän kanssa, puhe, puheenjohtaja, ja tämän valiokunnan kanssa, ja myöskin esittelijöiden kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa. Ja minä pidän tiivistä, tiivisti yhteyttä teihin, ja, jotta voimme sitten ö, päästä eteenpäin näissä meidän prioriteettialueissamme. Kiitoksia oikein paljon. Tämä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma ja Hyvin paljon lainsäädäntöä on tulossa. No niin, nyt haluan antaa mahdollisuuden koordinaattoreille ja muille puhujille. Ja puhunkin tässä nyt sitten Saksaa, koska meillä on täällä myös kuulijoita, nimittäin ihmisiä, jotka päivittäin joutuvat kosketuksiin lainsäädäntömme kanssa. Täällä on Ruurin alueelta ylipormestareita, joiden täytyy toteuttaa sitä, mistä me täällä päätämme. Sydämellisesti tervetuloa tuloa. Mielelläni olisin antanut ylipormestareillekin puheenvuoron, mutta se ei onnistu. Sydämellisesti tervetuloa ja mukavaa, että osallistutte valiokuntamme kokoukseen. Nyt ensimmäinen kierros, nimittäin koordinaattorit. Luen nyt kaikki nimet, etten ole ketään unohtanut. Nimittäin ensin... Dann kommt Joe Lein, dann Chris Davis, Bas Eichhaut, Christa Klaas, Karl-Heinz Florenz, franoise grossette dann der Kollege Gebrandi und abschließend Karl Schlüter. Ja lopuksi Karl Schlüter ja Corinne Lepage ja Britta Ulskuk ja Vittorio Prodi. Ja siihen päättyykin puhujalista. No niin. Kaikki saavat kaksi minuuttia puheaikaa, koska haluaisin antaa kaikille puheenvuoron. Ja nyt ensin Richard Zeber. Kiitos puheenjohtaja. Olin iloinen siitä, että ministeri Hogan tuli tänne tänään. Hän esitämme hyvin laajan ohjelman. Tämä on todella hyvin monimuotoinen. Herra ministeri, te puhuitte ETSstä ja backloadingista. Voisitte kenties kertoa, mikä tilanne on neuvostossa parlamentissa. Me pian tulemme äänestämään tästä mietinnöstä. Ja on joitakin ääniä, jotka ovat sitä mieltä, että komission ehdotus tulisi hylätä, että pitäisi tällaisia perusturvaoikeuksia taata, ja tämä 20 prosentin vähennys, se tämän konkreettisten ponnistelujen kautta, jotta teollisuusharjoittaa voitaisiin saavuttaa. Tämä oli ajatellen ja Tämä on kuitenkin alue, joka tällä hetkellä on saanut liian vähän huomiota. Me tiedämme, että kun me itse ajattelemme omia tavoitteitamme hiilidioksidipäästöjen rajoittamisessa, silloin näihin kaasuihin liittyy paljon ongelmia, jotka tekevät tyhjäksi meidän ilmapuolistamme tämä phasing out. Se ei ole tärkeää, vaan tarvitsisi saada tämä kielto, tätä ruvettaisiin pohtimaan, tai se vietäisiin lävitse. Minua kiinnostaa tietysti erityisesti vesikysymys, Prioriteeriset aineet, voisitko kenties antaa jotakin tietoja meille neuvoston työryhmistä, miten Irlannin puheenjohtajakausi puheenjohtajavaltio, joka varmistaa sen, että nämä lääkkeiden osalta päästäisiin tässä hyvään tulokseen. On hyvä, että ylipormissa tällä paikalla. Heidän kannaltaan on mielenkiintoista se, että he, heidät tullaan velvoittamaan huolehtimaan siitä, että heidän jätevesin käsittelylaitoksissaan poistetaan nämä tällaiset aineet. Ja mm, haluaisin tietää, miltä näyttää tilanne, miten neuvosto nyt suhtautuuko tähän aiheeseen. Sitten vielä lopuksi ilmanlaatu. Sen puhu, siitä puhuitte. Saksassa, Itävallassa, suurissa kaupungeissa se on ongelma. Me olemme hyvin varhain saavuttaneet raja-arvot ennen kaikkea, eh, mitä tulee eh, tiettyihin eh, aineisiin, penseneihin. Ja oletko varma siitä, että näitä raja-arvoja jätetään tälle tasolle, millä ne ovat, vai tämä olisi mielenkiintoista nämä on meille, koska kuten sanoin, Itävallassa ja Saksassa nyt jo on massiivisia ongelmia toimeenpanossa. Kiitoksia, Richard Seber, sitten Joulainen, kaksi minuuttia. Niin, neuvoston puheenjohtaja sydämellisesti tervetuloa tänne valiokuntaan. Kuulostaa hyvältä se, mitä täällä ehdotatte. Toivotaan, että tämä Iranin puheenjohtajakausi on vihreä puheenjohtajakausi. kausi Meillähän on ollut jo paljon puheenjohtajakausia. Toivotan teille menestystä siinä, että monet näistä aloitteista saadaan toteutettua. Haluaisin kolme asiaa nostaa esiin. Meillä oli Rion konferenssi. Siellä EU asetti useita sitoumuksia harteilleen nämä kestävän kehityksen tavoitteet, niitä meidän pitää määritellä ja niistä päättää. Haluan vain kysyä, missä meidän oma kestävyysstrategiamme on, josta päätimme vuonna 2001. Se päättyi vuonna 2012 ja se jonnekin katosi. Tämän Rio-operaation puitteissa teidän tulisi yrittää edistää sitä, että myös EU-ssa uudelleen elvytetään tämä kestävyysstrategia. Olen iloinen siitä, että tämä seitsemäs ympäristön toimintaohjelma on nyt käsiteltävänä ja toivottavasti nämä painopistealueet, eh, täytäntöönpano ja integrointi muihin politiikan aloihin eh, saadaan toteutettua. Olisimme iloisia, jos ympäristö, ministerineuvosto tapaisi joskus energiaministerineuvoston, koska joskus on päätöksiä tehtävänä, esimerkiksi vuoden 2030 tavoitteet. Me eh, eli halusimme kolmea tavoitetta, niin kuin nytkin on, eikä vain yhtä tavoitetta. Kolme tavoitetta olisi tärkeää myös uusiutuvien energiamuotoiden kannalta, jotta tämä vesittyisi, tarvitaan myös selkeä tavoite teollisuudelle vuodelle 2030 uusiutuvien energiamuotojen osalta. Teidän tulisi neuvotella tästä energiaministereiden kanssa. Viimeinen asia äh, on sitten tämä seitsemäs ympäristötoimintaohjelma, mm, nimittäin ähm, tämä hankala aihe maaperän suojelu. Tarvitsemme sitä EU-ssa ähm, pääsy oikeus turvakysymyksiin. Tämä on todella tärkeää. Me olemme kaikki allekirjoittaneet Orhusin yleissopimuksen. Meidän pitäisi myös panna se täytäntöön. Ja sitten tämän hiilidioksidi, alhaisen hiilidioksidin strategian täytäntöönpano. Teillä on paljon tekemistä neuvostossa. Kiitoksia. Kiitoksia. Joo, ja sitten Chris Davis. Chairman, uh... Kiitos puheenjohtaja. Meillä on lyhyt sanainen vain kaksi asiaa Irlanti on nyt ottanut hoitaakseen ja hiilin hinta putosi arhaisemmalle tasolleen aikoihin. Onko tämä teidän vikanne? Te tiedätte tietysti, te mainitsitte sen, että meillä on tämä backloading-ehdotus. Se näyttää aiheuttaneen myrskyn. Suoraan sanottuna minusta se nyt on ollut kuitenkin aika juttu, mutta näyttää siltä, että, että yritetään säilyttää markkimekanismi, joka on vaarassa romahtaa. Meillä on vaikeuksia parlamentissa, mutta teillä on vielä suurempia vaikeuksia neuvostossa. Miten aiotte viedä asiaa eteenpäin? Ja toinen asia on, että koskee sitesiä. Muutkin kollegat saattavat ottaa tämän vielä esille. Olen tietoinen siitä, että Euroopan unioni sitesin konferensseissa on edelleenkin vain kokoelma jäsenvaltioita. On koordinointia, mutta emme kuitenkaan puhu yhdellä äänellä haluaisin korostaa tarvetta sille, että tapahtuisi koordinointia niin, että meillä olisi voimakkaampi kanta, koska ei ole mitään pahempaa kuin kuulla, että EU on nyt jossakin asioissa tyhjää siksi, että se ei pääse, eh, pääse sopimukseen kumppaneidensa kanssa. Thank you very much, Chris. Paljon kiitoksia, Chris. Ja sitten Bas Eichhout. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Minister. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä ministeri. Oli mielenkiintoista kuulla ohjelmanne eh, seuraaviksi kuukausiksi ja mielelläni teen yhteistyötä joistain näistä kysymyksistä. Minulla on kysymyksiä päästökaupasta, energia- ja ilmastopolitiikasta. Päästökauppajärjestelmästä tämä backloading on mainittu. En usko, että se on niin vaikea eh, neuvostossa. On vain yksi maa, joka teidän täytyy vakuuttaa, nimittäin Saksa. Joten haluaisin esittää kysymykseni vähän mm, toisin, Miten saatte Saksan mukaan? Miten selitätte Peter Altmaierille, että kompromissi kyllä tai ei välillä, jossa äänestetään tyhjää, on ihan sama kuin jos äänestäisi ei. Eli toivon, että puhuisitte hänen kanssaan tässä. Sitten se, mitä Chris tässä sanoi, tämä on vain backloadingia, jolla yritetään pelastaa päästökauppajärjestelmä, mutta seuraava vaihe on se, että me tarvitsemme rakenteellisia toimenpiteitä. Miten aiotte vahvistaa päästökauppajärjestelmän rakenteellisia toimenpiteitä, koska muussa tapauksessa meillä on ongelma kahden vuoden kuluttua sitten ilmaston kansainväliselle kentälle. Tiedän, että teillä on epävirallinen neuvoston kokous 22. ja 23. huhtikuuta, mutta Euroopalta loppuu aika kesken. Ban Ki-moon sanoi Dohassa, että hän aikoo kutsua kansainvälisiä johtajia tapaamaan syyskuussa 2014 siitä, miten voidaan kuroa umpeen tämä kuilu kahden asteen välillä, niiden lupausten välillä, jotka eivät riitä. Ja sitten kaikki puhuvat siitä, että meidän pitäisi alentaa päästöjä 30 prosentilla eikä vain 20 prosentilla. Tämä on siis syyskuussa 2014. Miten voitte varmistaa, että Eurooppa Mm, toteuttaa enemmän vuosi epävirallisen eh, kokouksenne jälkeen, koska meillä on vaalivuosi ja se on menetetty vuosi Euroopan näkökulmasta, mutta maailma odottaa, että Eurooppa johtaa. Ja sitten 2015, vuosi myöhemmin, Euroopan täytyy olla valmis 2020 eh, jälkeiselle paketin valmistelua varten. Jos emme käytä näitä kuukausia kunnolla, niin sitten me emme tule olemaan valmiita äh, vuonna 2014 emmekä vuonna 2015 ilman EU tai tule kansainvälistä edistystä, joten miten toimimme tässä asiassa? Kiitoksia Bas ja sitten annan puheenvuoron ministerille, niin tähän voi vastata. Thank you very much, Richard, for your question. Kiitoksia, kiitos näistä kysymyksistä. Niin, Irlanti haluaa edistää saada aikaiseksi eh, selvi, selvi, selvityksiä tästä päästökauppajärjestelmistä, jotta Euroopan komissio voisi sitten sopeuttaa hyvän aikataulun jokaiselle eh, menetelmälle, jotta sitten tämä markkina toimisi eh, sope- oikealla hyvällä tavalla ja haluaisimme saada aikaiseksi sopimuksen Euroopan parlamentin kanssa tässä asiassa. Ja näissä tarkistuksissa on vain 22 sanaa, mutta odotan, että sopimukseen pääseminen on hyvin monimutkaista ja haastavaa. Ja monet ovat jo hyödyttäneet koko backloading-käsitteen, ja sitähän tällä tarkistuksella pyrittiin edistämään ja helpottamaan. Jotkut jäsenvaltiot ovat valmiita esittämään kantansa, mutta tietyt, tai olen pyytänyt jäsenvaltioita samanaikaiseksi kantansa mahdollisimman nopeasti, jotta me voisimme saada varmuutta tähän ehdotukseen ja katsotaan sit, ja näkisimme sitten, että onnistuuko se vai ei. Ja sitten Richardin kysymys näistä kasvihuonekaasuista, fluorikaasuista. Me olemme pyrkineet tarkistamaan tämä 2006 asetusta ja nopeuttamaan, vahvistamaan niitä toimenpiteitä, joilla kielletään fluorikaasut, joilla voi olla kielteisiä vaikutuksia. Ja sitten tähän pyrin, tätä pyritään laajentamaan siten, että tähän otetaan muitakin, ää, muitakin aineita mukaan ja tiettyjen laitteiden, ai, tiettyjä laitteita Eli se, että näin pyritään kieltämään tiettyjä äh, laitteita, esimerkiksi jääkaappilaitteiden osia, joten tässä todellakin on mahdollisuus edetä meidän puheenjohtajakaudellamme tällä alalla. Tämä, nämä ovat monimutkaisia teknisiä asioita ja me pyrimme helpottamaan sitä, että edistyisimme äh, tässä asiassa mahdollisimman nopeasti. Sitten ilmanlaatukysymys minä olen otan tämän epävirallisessa kokouksessa huhtikuussa Dublinissa esille ja pyritään tutkimaan sitä, että kuinka kaupungit voivat ottaa huomioon. Ja tässä, kyse, tässä esillä on myös tämä vihreä kaupunkikilpailu, joka komissio on järjestänyt. Toivottavasti me saimme aikaiseksi hyvän keskustelun tästä aiheesta. Sitten Jolainen otti esille moniakin asioita liittyen Rio plus 20 kysymykseen ja kansainvälisen, kansainvälisellä tasolla me olemme tehneet tai aiomme tehdä paljon työtä, aivan kuten juuri sanoin, meillä on erilaisia aiheita EUn tasolla ja kansainvälisellä tasolla, joilla pyrimme siis edistämään kehitystavoitteita ja vuosituhattavoitteita. Ja työryhmä on vihdoin saatu kokoon. Irlanti on tässä työssä mukana. Meidän suurlähettilämme New Yorkissa on tämän ryhmän jäsen ja UNEPin hallintoneuvosto kokoontuu Nairobissa ensi kuussa. Tämä on haaste. On erittäin tärkeää, että saamme aikaiseksi sopimuksen monistakin asioista. Poliittisesti me tarvitsemme uusia rakenteita UNEPille, jotta se voi valmistella YK korkean tason poliittista foorumia kestävän kehityksen alle, alalle, joka, joka järjestetään syyskuussa ja täs, tähän pyrimme. Ja prioriteetti tällä hetkellä pitäisi olla seitsemännessä ympäristötoimintaohjelmassa ja se pyritään täytäntöönpanemaan ja te olette erittäin kiinnostuneita olleet tästä asiasta aikaisemmin ja odotan yhteistyötä tässä asiassa teidän kanssanne. Tämä on erittäin tärkeä lippulaivahanke Irlannin puheenjohtajakaudella, aivan kuten tiedätte. Lisäksi otitte esille kysymyksen ja myöskin Bas Eckhart otti tämän kysymyksen tämän nämä ilmastokysymykset me haluamme saama, saada, haluamme saa aikaiseksi ratkaisun ää, neuvostokokouksessa ja haluamme, että ihmiset näyttävät, pystyvät näyttämään, mikälainen kunnianhimo on oikeastaan ää, pelissä tässä ja tässä mukaan luetaan myös tämä lounaskeskustelu energiaministerien kanssa ja todella pyrimme tekemään yhteistyötä komission kanssa, meidän kanssa, jotta saisimme aikaiseksi vihreän kirjan liittyen kansainväliseen ilmasto-ohjelmaan, ja tämä perustuu näihin keskusteluihin, joita käymme tässä, tällä foorumilla. Ja sitten Chris Davis, eh, mainitsitte sitä sopimuksen on normaali, että EU puhuu yhdellä äänellä. Irlanti pyrkii tekemään parhaansa, jotta saisimme aikaiseksi yhteisen kannan kaikista aiheista ennen ja pyrimme ja edistymme ja pyrimme edistymään. Ja osana EAPtä ympäristötoimintaohjelmaa pyrimme ottamaan tämän asian tähän mukaan. Haluaisimme ottaa tämän sites asian mukaan ja se on, vielä se on siis osa meidän prioriteettejamme. Siinä taisikin olla kaikki tältä haavaa. Okei. Okay. mitä? Hyvä. Sitten voimme ottaa toisen kyselykierroksen ja ensin puheenvuoron saa kahdeksi minuutiksi Karl-Heinz Florence. Kiitos neuvoston puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että tänään puhutte meille täällä. Vanha yhteinen tuttu. Olen iloinen siitä, että nyt äh, Reinala juokselta ja Yrinalueelta on tämä korkeatasoinen valtuuskunta, ylipormestreita ja kuntien johtajia, täällä on päättänyt tohtori joka minä tunnen, niin haluaisin pyytää teiltä uutta raporttia, vaan haluaisin pyytää, että olisitte innokkaammin kiinnittämässä huomiota siihen, että sen mitä päätetään myös yhtenäisesti pannaan toimeen Euroopassa. Minne minä menenkin? Minulle puhutaan siitä, miten eri tavoin tulkitaan asioita. Esimerkiksi Reinin alajuoksella ja Alankomaissa, ne ovat naapurialueita, tai Saksa ja Italia – tai monet muut maat. Mutta se on todellakin suorastaan itkettävää. Minä pyytäisin, että kollegoiden kanssa kiinnittäisitte huomiota siihen, että tekisimme vähemmän, mutta paremmin. Jos nyt saan kuulla täällä tänään, että me tulevaisuudessa saamme uuden tyyppisen palovaluttimen siksi, että jossakin on jokin perhe kuollut olohuoneessaan ja on käynnistänyt grillin, huoneessa. Jos me menemme tällaiseen suuntaan, niin menemme kertakaikkisesti loputtomaan suohon. Olen myöskin kuullut Irlannista, että te olette huolissanne. Minä olen yhtä mieltä teidän kanssa näistä huolenaiheista, että direktiivit, jotka koskevat autoja, että ne tulevat heikkenemään huomattavasti, koska on voimakasta lobbailua. Jos teillä on tästä parempaa tietoa, voitteko kertoa enemmän? Kiitoksia, Karen Florence ja sitten François Gostet, kaksi minuuttia pyydän. Alors, je ne me suis pas du tout... Niin, minä en ole aivan eh, Karlais Florencin kanssa täysin samaa mieltä, mutta se mitä haluaisin oikeasti sanoa teille, hyvä ministeri, on se, että ennen kuin on tällainen kunnianhimoinen ohjelma, niin pitää tutkia, että, min, että nykyistä EUn lainsäädäntöä ympäristöalalla täytäntöön pannaan kunnolla asianmukaisesti. Useasti meillä on sellainen tunne, että käsitellään asioita, josta, tai mennään hieman liian ikään kuin asioiden esille. Meillähän nyt on tällä hetkellä kriisi, talouskriisi, jonkinlaista ei ole aikaisemmin ollut olemassakaan. Se, mikä minua huolestuttaa erityisesti, on se, että teollisuuden ala yritykset tarvitsevat oikeusturvaa ja vakautta ja on paljon huolta siitä, että meidän parlamenttimme vesittää sitä, mikä on, mitä on jo aikaisemmin äänestetty ja mennään eteenpäin ilman, että kunnioitetaan niitä yhteyksiä, joita oli siis, on sovittu jo aikaisemmin. Eli tähän haluaisin kiinnittää teidän huomiomme. Ja puhutaan päästökauppajärjestelmästä, on monissa jäsenvaltioissa on tietyt tilanteet ja tiedämme, että hiilidioksidin tuottajat, päästäjät ovat tässä esille. Ja haluaisin tietää, että ympäristöministerin neuvostossa ajatteko te käsitellä tällaisia uusia tai suuria ja vaikeita kysymyksiä, jotka liittyvät hiilidioksidin varastointiin? Merci. Kiitoksia. Sitten Gerben Jan Thank you, Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia äh, ministeri puheenvuorostanne tähän mennessä. Haluaisin äh, esittää muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin päästökaupasta ja ilmailusta. Työtä täytyisi nyt tehdä ikaossa ja äh, ymmärtääkseni Yhdysvaltojen rooli siellä on aika tärkeä. Historiallisesti Iranilla on erittäin läheiset ja hyvät suhteet Yhdysvaltoihin, joten haluaisin kysyä teiltä, voisitteko hyödyntää näitä veljellisiä suhteita Yhdysvaltoihin, jotta saataisiin aikaan hieno sopimus ikaossa. Ja kun sitten soitatte Valkoiseen taloon, niin voitteko ehkä myös keskustella Bangkokin konferenssista maaliskuussa, koska kolme vuotta sitten edellisessä osapuolten kokouksessa oli väärinymmärryksiä eroja Euroopan ja Yhdysvaltojen valtuuskuntien välillä ja meillä kuitenkin on samat tavoitteet. Ja sitten toinen kysymykseni liittyy yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Nyt kun me tässä puhumme, meidän maatalousvaliokuntamme on vesittänyt suurimman osan viherryttämisehdotuksista, jotka tulivat komissiolta pelkään pahoin, että neuvoston maatalousministerit tekevät samoin. Kysymykseni niin teille on se, että aikooko ympäristöneuvosto puuttua millään tavoin tähän koko keskusteluun neuvostossa eh, yhteistä maatalouspolitiikasta, koska eh, jos ei, niin sitten me emme koskaan tarvitse näitä ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteita, jotka olemme me itsellemme asoittaneet ja joista ympäristöneuvosto myös on vastuussa. Kolmas kysymys. Me odotamme muovistrategiaa komissiolta, mahdollista muovipussien kieltoa tai veroa muovipusseille on toivottavasti osa siitä. Tiedän, että Iranilla on erittäin hyvä kokemus tästä. Ehkä voisitte kertoa kokemuksestanne ja siitä, mitä aiotte tehdä neuvostossa. Ja sitten viimeiseksi... Ähm, kestävän kehityksen tavoitteet YKssa. Voisitteko hiukan valottaa niitä? Kiitoksia. Bedankt. Karl Kiitoksia sitten Karl Schlüter. Yes, hello and welcome. Hei ja tervetuloa. Me kaikki käsittelimme tätä, käsittelimme alusten romuttamistaimia, mutta nyt ei, haluaisimme puhua toisesta asiasta, nimittäin tällä puheen ai, vuoden aikana tilaisuus kaupallisten kulkaminen osalta, että miten menestyksen se on hyvä hyväksi liiketoiminnalle, ympäristölle ja kuluttajille. Jokainen lasku, jonka putkimiehet ja puusepät tekevät Euroopassa on alhaisempi, jos saamme aikaan hyvän ehdotuksen. Ja silloin meillä wish you can make the council not listen only to some old-fashioned LCV manufacturers who don't understand future. On sellaisia, jotka eivät ymmärrä, mitä ovat viennin tulevaisuudet, että niitä, että monet henkilöt tekevät työtä, käsityöntekijät, ammattinhoitajat tekevät työtä, ne eivätkä tule lopamaan Brysselin. Tämä pitäisi myönteinen esitys tässä, joka voisi olla eduksi kaikille sitten – ilmastoneuvottelut ja valmistautuminen kokoukseen Puolassa ja niin edelleen. Aiemmin meillä on ollut taipumusta siihen, että kun Euroopan ministerit ovat tulleet näihin maailmanlaajuisiin kokouksiin, he käyttävät paljon aikaa keskustellen keskenään löytääkseen hyviä yhtenäisiä sisäisiä ratkaisuja, mutta toivoisin, että teillä olisi suunnitelma saada ministerit puhumaan muiden ministerien kanssa Euroopan ulkopuolelta, niin että voidaan vaikuttaa kaikkiin muihin enemmän. En tiedä, miten tehdä tätä, mutta jos löydät ratkaisun, se voisi parantaa meidän tehokkuuttamme siinä, miten vaikuttaa maailmanlaajuiseen politiikkaan ilmastonmuutoksen kysymyksissä, ja tätä minä pyytäisin teiltä. Kiitoksia oikein paljon, Corinne Lepage, Hyvä ministeri, tervetuloa meidän joukkoomme. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mitä tulee tästä tekstistä, joka parlamentissa äänestettiin liittyen OMG, koska komissio näyttää päättäneen aloittaa kaikki uudestaan tavallaan, jos nyt ymmärsin oikein tämän hieman monimutkaisen tiedotteen, jota tästä eilen annettiin. Eli missä tässä mennään sitten toiseksi? Aiotteko te vaikuttaa? pakottaa komission jollakin tavalla, jotta tehtäisiin, to, otettaisiin toimenpiteitä tiettyiden tuotteiden osalta, joiden myrkyllisyystaso on tunnustettu. Ajattelen esimerkiksi tässä äh, myrkyllisiä, myrkyllisiä tuotteita, josta tässä on puhuttu viime päivinä. Merci. Und jetzt kommt sofort Christa Klaas, weil ich die nämlich übersehen hatte und schon durch... Ja seuraavaksi Krista Klaas, koska olin, koska olin unohtanut hänet ja vetänyt jo yli hänen nimensä, nyt minun täytyy pyytää vielä 10 tai 50 kertaa anteeksi. No ei nyt ihan niin, mutta kyllä sen huomaa, että hän ei mielellään tänne päin katso. No niin, hyvä ministeri, te äsken puhuitte tästä blog-keskustelusta ja huomasin, että aiotte kesäkuussa järjestää oman seminaarin tästä ja aiotte sitten käsitellä tätä asiaa tieteellisesti, mutta antaa sen sitten Liettuan puheenjohtajakaudella eteenpäin. Toivottavasti pystytte tähän ryteikköön saamaan vähän valoa, kun tulee uusia tekijöitä ja ilotekijöitä. Nämähän ovat teoreettisia, joten me tarvitsemme objektiivisia kriteerejä. Toivoisin, että tutkimujat tätä seuraisivat. Meillä on tämä 2020 tavoitteet ja vaadimme, edistämme uusiutuvia energiamuotoja ja nyt sitten taas vähennämme tätä ja nyt menemme siihen, mitä Karl-Heinz Frolens ja François Costet sanoivat, eli tarvitaan myöskin suutta politiikassa ja toisin kuin edustaja Gerrandi sanoi, niin minä en näe yhteensopivuutta maatalouspolitiikan ja ympäristöpolitiikan välillä, koska äh, maatalouspolitiikassa puhumme äh, ympäristötalo, ympä, ympäristöllisestä alueesta, joka otetaan pois tuotannosta, hyvissä äh, ymp, ilmasto-olosuhteissa, joita meitä onneksi täällä Euroopassa on, ja sitten taas meillä on uusiutuvien energiamuotojen kohdalla tämä tankki vai lautanen keskustelu, ja tämä ei nyt sovi yhteen. Minä haluaisin mm, edistää tässä ympäristöä ja maaseutua. Maaseutualueet ovat tässä myös merkittäviä. Kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia, edustaja Klaas. Ja minä mielelläni kyllä katson myös sinne päin. Kaikkiin ilmansuuntiin katson. No niin, tämä toinen ilmansuunta, Marita Ulfskuk. Tack för ordet. Kiitos ja kiitos eh, siitä, että olette paikalla, herra ministeri. Meillä on niin monia asia, kysymyksiä, joita on esitetty olevan käytöstä. Lähes kaikki asiat on lävitse. Ja minä haluaisin nyt mielelläni toistaa. Niin, kiitos, herra ministeri, siitä, että olette paikalla. Kun on tullut näin pitkän, pitkälle tässä kyselykierroksella toistaa kysymyksiä jo. Jos katsotaan sitä listaa, joka meillä on asioista, jotka pitäisi tehdä, se on lähes samankaltainen meillä kaikilla edustajilla täällä val- valiokunnassa. ITS-järjestelmä, sitä on käyty paljon keskustelua ja käydään paljon keskustelua kaikissa poliittisissa ryhmissä tällä hetkellä. Ja te tiedätte, että järjestelmästä on keskustelu, joka on hyvin tärkeä osa Kioton sopimusta. Ja monet maat käytännössä eivät noudata tätä sopimusta mutta monet uut, uudet maat ovat alkaneet soveltaa sitä, esimerkiksi Australiassa ja Kiinassa, Etelä-Koreassa, Kaliforniassa. Kun tämä järjestelmä nyt alkaa levitä, olisi sanottava, että meidän täytyy katsoa, että meidän pitäisi saada aikaan tässä järkeviä kompromisseja. Samoin kuin muutkin edustajat, minä haluaisin kysyä, miten näette mahdollisuuden sille, että saadaan aikaan tukea backloadingille niin, että voitaisiin kesällä sitten palata tällaiseen hyvin työstettyyn pitkän tähtäyksen ehdotukseen siitä, miten voitaisiin jatkaa hiilidioksidipäästöjen rajoittamista. Vero vaihtoehtona olisi tietysti ihastuttava, mutta uskon, että se on vaikea saada vietyä lävitse neuvostossa. Toinen kysymykseni koskee hiilidioksidipäästöksiä henkilöautoista. Tämän, sen asian otti esille jo kollegani aiemmin. Me tiedämme, että ne toimet, joihin ryhdyttiin silloin, kun puhuttiin hiilidioksidipäästöistä ja kustannuksista – ja luvuista, joilla pyrittiin kuvaamaan tilannetta. Nämä ovat, olettamukset ovat muuttuneet kovasti sitten eh, Päätökset, joka tehtiin joitamia vuosia sitten. Tietysti on epäiltystä, että ala ei käyttänyt oikeita lukuja. Ja nyt eh, keskustellaan sitten siitä, että ei pitäisi muuttaa yhtään mitään, pitäisi vain tehdä poikkeuksia, pitäisi korottaa eh, tavoitetasoa ja tämä merkisi sitä, että oltaisiin melko avokätisiä tässä äh, tämän alan osalta nyt tällä hetkellä tehdään jo autoalalla äh, nimenomaan siksi, että on olemassa kriisi työmarkkina. Miten voitaisiin toimia niin, että saataisiin korkeampi kunnianhimon taso silloin, kun on kysymys hiilidioksidipäästöistä, jotka syntyvät Euroopan henkilöautoista? Mm. Paljon kiitoksia näistä kahdesta minuutista ja sitten kollega Vittorio Prodi lopuksi. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös ministerille sitä, että hän on täällä tänään. Minulla on kaksi kysymystä. Yksi koskee kasvihuonekaasupäästöjä. Toisin kuin kollega Ulfskuk, minulla on erilainen näkemys Kioton pöytäkirjasta, koska Minusta ei tunnu siltä, että todellista edistystä on tapahtunut Balin julkilausuman jälkeen, jossa puhuttiin yhteisestä, mutta eriytetystä vastuusta joka tarkoittaa tietenkin sitä, että tarvitaan tasapainoa ja oikeudenmukaisuutta ja sitä ei ole vielä toteutettu sopimuksissa joten minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy muuttaa päästökauppajärjestelmää, jotta tämä oikeudenmukaisuus ja tasapaino toteutuisi. Toinen kysymys. Edessämme on maailman lämpeneminen ja ilmastonmuutos, joka on nyt jo äh, äh, aiheuttanut äh, tuhoa, hyvin merkittävää tuhoa. Me emme saa menettää sekuntiakaan. Meidän täytyy puuttua asiaan hyvin nopeasti. Minä olen kauhistunut, kun katson, että maatalouspolitiikassa ei missään kohdassa viitata tähän ongelmaan kun taas olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä on kiireellinen ja tarpeellinen kysymys ja meidän täytyisi koordinoida politiikkoja tässä, tällä alalla. Kiitoksia. Vielen Dank. Damit sind wir... Paljon kiitoksia. Tähän päättyi puhujalista ja nyt lopuksi annan ministerille vielä puheenvuoron. Thank you very much for your contributions. Kiitoksia oikein paljon näistä äh, puheenvuoroista ja kysymyksistä. Mm, Karl nosti esiin äh, tärkeän kysymyksen äh, hiusten menettämistä. Minä olen menettänyt vielä enemmän. Toivottavasti teille tulee tätä samaa ongelmaa, mutta tämä kysymys täytäntöönpanosta on erittäin tärkeä mm, ympäristölainsäädännössä ja olen samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte ja edustaja Grostet sanoi samoin ja siksi korostamme tätä erityisen paljon ähm, seitsemännessä ympäristötoimintaohjelmassa, eli EUn lainsäädännön täytäntöönpano Irlannissa. Meillä oli ongelmia viestin välittämisessä ja jotta meillä olisi myös riittävät rakenteet ympäristölainsäädännön noudattamiseksi ja perustimme ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon viraston, joka on asettanut meitä paremmin linjaan. Jos meillä olisi EUta, niin me emme olisi ehkä noudattaneet ympäristölainsäädäntöä näin hyvin. Tämä on pakottanut jäsenvaltioita tekemään asioita, joita ne olisivat ehkä muuten tehneet ympäristönsuojelun alalla, ja tämän olen aina tunnustanut. Tämä on kaikkien nähtävissä, joten pyytäisin teitä auttamaan meitä seitsemän ympäristötoimintaohjelman suhteen. Yksi kriittisistä aloista on täytäntöönpano ja valvonta olemassa olevan ympäristölainsäädännön täytäntöönpano ja valvonta. Odotan kovasti tätä kumppanuussopimusta tässä yhteydessä. Sitten päästökauppajärjestelmästä. Yleisesti ottaen mainitsin tämän aikaisemminkin. Tämä on hyvin tekninen kysymys. Tämä kysymys, josta parlamentin ja Euroopan on päätettävä, on se, että haluammeko päästökauppajärjestelmää vai emme, ja mikä on vaihtoehto päästökauppajärjestelmälle, jos sitä ei olisi joten teillä on kyllä roolinne täällä toimielimenä päät- tästä päättämisessä. Ja tämä on suuri haaste. Mikä vaihtoehto meillä on, ähm, tämä jos, jos luovumme päästökauppajärjestelmästä? Tämä on yksi kysymyksistä, joka teillä on edessänne. Hyvä ystäväni eh, eh, Rager Brandi mainitsi eh, läheiset suhteemme Yhdysvaltoihin. Meillä on 40 miljoonaa Äh, irlantilais-amerikkalaista tai jotka äh, ovat irlantilaista syntyperää. Tämä näkyy St. Patrickin päivänä joka vuosi, mutta ehkä yritän äh, viettää vähän enemmän aikaa pääministerin kanssa, kun hän vierailee Yhdysvalloissa. Me haluamme edistyä erässä kauppasopimuksessa EUn ja Yhdysvaltojen kanssa. Toivottavasti hän pystyy edistämään tätä, mutta nämä asiat, jotka mainitsitte liittyen ilmastonmuutosagendaan, me voimme sitten eh, testata, kuinka kiinnostunut Obama on ilmastonmuutoskysymyksistä. Ehkä hän toisella kaudella voi tehdä enemmän edistystä kuin ensimmäisellä kaudella mm ja ehkä myös kongressissa voi edistyä paremmin. Mainitsitte muovipussi, verot ja markkinavälineet, joita Irlanti on ottanut käyttöön menestyksekkäästä. Meillä on nyt vuosikymmen kokemusta tästä asiasta ja voimme osoittaa, että tällainen pieni vero voi todella vaikuttaa huomattavasti kansalaisen käyttäytymiseen, mutta erityisesti ympäristöön ja roskaantumiseen ja muuhun, mutta myös resurssitehokkuudessa voidaan edistyä muovipussien kohdalla. Mielellämme edistämme tätä ehdotusta siis. Sitten muut asiat, jotka mainittiin, ja maatalouspolitiikan viherryttäminen. Hyvin pitkälti hyväksytään komission ehdotus viherryttää ensimmäinen pilari ja kolmen standardin viherryttämiskriteerit, mutta on paljon avoimia kysymyksiä liittyen aktivointiin, prosenttiosuuksiin ja joustoon, jota annetaan jäsenvaltioille. Ja ilmeisesti jäsenvaltiot odottavat joustoa, mutta se riittyy tietenkin maan tieteellisestä sijainnista ja maaperän perästä. Nämä viherryttävien ongelmat ovat meille tunnettuja ja minä aion kyllä tehdä läheistä yhteistyötä maatalousministerin kanssa, herra Kovenin kanssa, joka on entinen parlamentin jäsen ja joka kyllä eh, hyvin ymmärtää ympäristökysymykset, joten olen iloinen siitä, että minulla on maatalousministeri, joka ymmärtää maatalouspolitiikan viherryttämisen edut ja toi, katson, kuinka paljon edistystä hän voi saada aikaan ja kuinka paljon edistystä voimme saada yhdessä aikaan, jotta saamme aikaan kompromissin, joka kaikki voivat hyväksyä. Edustaja Lepage mainitsi GMOt me kyllä äh, äh, huomaamme, kuinka paljon edistystä on saatu aikaan Tanskan puheenjohtajakaudella, mutta on vaikea päästä yhteisymmärrykseen. Kun katsomme prioriteettejamme kuuden kuukauden äh, kaudellemme, niin emme nähneet paljonkaan merkkejä siitä, että tässä asiassa voitaisiin edistyä. Meillä on 120 työryhmää tälle kuuden kuukauden kaudelle. Yritämme saada aikaan yhteisymmärryksiä. Meillä ei ole työryhmän kokouksia puheenjohtajakauden aikana tästä asiasta. Krista Klaasille tästä maan käytön muutosta, muutoksesta epäsuorasta maankäytön muutoksesta. Toivottavasti tässä voimme edistyä. Sitten Marita Ulfsku, meillä on neuvostossa Sveitsin kanssa keskusteluja päästökaupan yhdistämisestä ja työryhmässä perjantaina toivottavasti pystymme edistämään tätä. Tämä toivottavasti vahvistaa päästökauppajärjestelmää. Hyvä ystäväni Karl Schlüter mainitsi kunnianhimomme tasomme liittyen kevyisiin ajoneuvoihin ja pakettiautoihin. Teillä on ympäristövaliokuntana myöskin mahdollisuus vakuuttaa kolleganne kunnianhimon tasosta. Toivotan teille onnea. Tässä on otettava ja annettava. Kaikissa näissä kysymyksissä on toimittava niin, mutta esittelijät ja varjoesittelijät edistyvät tässä asiassa ja toivon, että vaikka kunnianhimon taso onkin subjektiivinen riippuen omasta näkökulmasta, niin toivottavasti pääsemme yhteisymmärrykseen, koska me tarvitsemme luotettavuutta teollisuudelle ja varmuutta myös ympäristölle. Jos pystymme tässä pääsemään eteenpäin seuraavan kuuden kuukauden aikana sekä teollisuustyöryhmät että ympäristöryhmät ovat sitä mieltä, että on parempi päästä yhteisymmärrykseen kuin ei. Olen samaa mieltä kanssanne, että Euroopan unioni ei ole aina ollut yhtenäinen, kun se menee kansainvälisiin konferensseihin. Ja me emme varmasti olleet maailman yhtenäisimpiä Dohassa ihan viime minuutteihin saakka. Ja näin ei saisi tapahtua, mutta me varmaan opimme tuosta kokemuksesta ja toivon, että kun menemme kansainvälisiin konferensseihin tulevaisuudessa, niin näin ei tule olemaan. Tämä on asia, joka Euroopan unioni olisi pitänyt oppia tuosta kokemuksesta. Se ei ole se tapa, jolla me haluamme toimia. Meidän täytyy osoittaa olevamme yhtenäisiä niin pitkälti kuin mahdollista, tai olla ainakin yhteisymmärryksessä. Mm, eh, jos olemme, voimme olla yhteisymmärryksessä, vaikka emme olekaan yhtenäisiä, parempi olisi kuitenkin, että olemme yhteisymmärryksessä. Edustaja Prodi, mainitsi korkeamman kunnianhimon tason, jota Euroopan unionissa tarvitaan ilmastonmuutoksen saralla. Minä eh, yritän helpottaa keskusteluja puheenjohtajakauden aikana. Nähdäkseni, mikä meidän kunnianhimon tasomme on, aion nostaa tämän esille energiaministerin ja ympäristöministerin kanssa myöskin epävirallisessa kokouksessamme äh, huhtikuussa. Toivottavasti silloin äh, tiedämme, mikä on jäsenvaltioiden kanta, mitkä virstanpylväät äh, niille ovat tärkeitä ja mikä kunnianhimon taso tulevaisuudessa. Olette varmasti oikeassa mitä tulee siihen, mitä Euroopan on saavutettava, mutta meidän tulee myös muistaa, että edessä tuleviin kansainvälisiin neuvotteluihin kun on kyse 11, 12, 13 prosentin kasvihuonekaastojen päästöjen vähentämisestä, niin me olemme kuitenkin niitä hyviksiä. Mm, meidän pitäisi kannustaa muita mm, toimimaan samoin. Meidän tulisi ehkä näyttää enemmän johtajuutta, jos olemme todella vakavissamme siitä, että saamme kaikki muut toimijat mukaan vuoteen 2015 mennessä, niin meillä on kyllä todella paljon työtä tehtävänä heidän vakuuttamisekseen, ja tämä on suuri haaste. Ja samanaikaisesti meidän pitäisi ylläpitää kilpailukykyistä Euroopan unionia kun muut osapuolet eivät halua osallistua tähän prosessiin. Sitten yhteinen vastuu kansainvälisissä ilmastosopimuksissa. Toivottavasti kaikki 195 allekirjoittavat vuoden 2015 mennessä. Tämä on valtaisa haaste, mutta me yritämme helpottaa tätä. Mutta kuten yhdistyneen kuningas, kun, kansakuntien pääsihteeri sanoi, että jos kaikki valtion päämiehet tuodaan yhteen vuonna 2014 vuotta 2015 varten, niin se ehkä sitten edistää asiaa. Käyttäytymisen muutos tällä puhuttiin käyttäytymisen muutosta ja siitä, miten voisimme olla kunnianhimoisempia. Irlannissa olemme osoittaneet muovipussiverolla ja myöskin ajoneuvojen suhteen me olemme muuttaneet ajoneuvoveroamme ympäristöystävällisemmäksi ja nyt 80 prosenttia autoista, joita myytiin 5-6 vuotta sitten, perustuivat moottorikokoon ja 80 prosenttia autojen myynnistä 2011-2012 niin se perustuu enemminkin vähäisiin päästöihin ja alhaisten päästöjen autot johtuen muutoksesta ajoneuvon verossa ovat kannustaneet, siis tämä on nyt kannustanut kansalaisia ostamaan tällaisia autoja. On erilaisia tapoja, joilla voimme saavuttaa ympäristötavoitteemme ja oppia toisiltamme, mutta toivon, että meidän kaikkien kokemus jäsenvaltioissa nostaa kunnianhimon tasoa näissä eri asioissa, autot ja pakettiautot, ähm, nämä fluorihiilivedyt ja monet muut kysymykset. Äh, toivottavasti pystymme nostamaan äh, kunnianhimon tasoa, vaikka kaikki eivät kansainvälisesti olekaan vielä mukana. Kiitoksia. Für die Beantwortung Niin, ministeri, kiitoksia vastauksista kysymyksiin. Voin toivottaa teille vain kaikkea hyvää seuraavien kuuden kuukauden työhön. On selvää, että on paljon tehtävää, että on paljon käsillä ja myös hyvin ratkaisevia kysymyksiä, sellaisia, joilla mitataan meidän uskottavuuttamme ja osittain myös ETSn osalta, miten Eurooppa toimii. Jos emme pääse siinä yksimielisyyteen tässä asiassa, silloin uskoakseni myös toimintakyky julkisuudessa asetetaan kyseenalaiseksi, joten meillä kaikilla on aika lailla vastuuta kannettavana yhdessä teillä toisaalta ja meillä toisaalta siellä parlamentissa. Mutta olen varma, että me saamme kaiken vietyä oikeaan suuntaan ja että se, mitä pitää korjata, korjataan ja että uusia asioita saadaan liikkeelle. Mutta kuten eräs kollega mainitsi, Karl-Heinz Florenz, se, että painotetaan lainsäädännön noudattamista ja toimeenpanoa Siis äh, meillähän on tällainen Stoiber, joka on byrokratian purkamista vähän henkilö, häntä me kutsuimme äskettäin tänne myöskin. Ja äh, on asia, joka on tärkeästä syytä puhua, koska me puhumme asiassa kokonaisen aamupäivän ja olimme yhtä mieltä siitä, että tässä mielessä on todella tarvetta toimeen. Toivotan teille kaikkea hyvää. Ja jos teillä on ongelmia, ajatuksia, täällä ovat aina ovet avoinna. Te olette aina tervetullut. Paljon menestystä. Ja aika lailla onnea. Kiitos. So, damit sind wir auch schon ans Ende der Tagesordnung für heute an. Niin, ne olemme tulleet nyt sitä loppuun. Huomenna vaan me kello 10. Silloin nimittäin jatketaan ETS, backloadingia ja koordinaattorit kokoontuvat täällä kello yhdeksän. Hyvää iltaa.